Colleagues, may I ask you to take seat? Kollegat, voisinko pyytää teitä istuutumaan? May I ask you the journalists to leave after the first... Pitäisin, että toimittajat lähtisivät tästä ensimmäisten kahden minuutin jälkeen sen tämän alkuminuuttien ajan. Voitte ottaa kuvia komission sen ehdokkaasta, mutta nyt pyytäisin teitä poistumaan announcements before welcoming our... Sitten muut ilmoitukset ennen kuin toivotan tervetulleeksi vieraamme. Haluaisin pyytää, että ne, jotka ovat täällä mukana, niin älkää istuko sellaisella paikalla, johon on merkitty toisen henkilön nimi. Tämän päivän kokosta voi seurata myös kuunteluhuoneesta 4Q1 sekä suoratoistona internetin kautta. Kuulemistilaisuuksissa on ollut paljon kommentteja ja suosionosoituksia kesken kaiken. Nyt haluaisin muistuttaa, että ainoastaan jäsenet voivat osoittaa suosiotaan, mikäli he näin haluavat tehdä. Miss, Mrs. Ulskog and me. Arvo Ulskog ja minä ja johdamme yhdessä tätä kuulemistilaisuutta työjärjestelmän mukaisesti. aivan ensiksi haluaisin tuottaa toivottaa tervetulleeksi komission sen ehdokas Valdis Dombrovskisin tähän kiinnostavaan ja tärkeään kuulemistilaisuuteen e- Ekon ja työllisyysvaliokuntien eteen. Kuten tiedätte, tarkoituksena kuulemistilaisuuksissa on, varmist, on, on se, että Euroopan parlamentti käyttää perussopimuksen mukaisia oikeuksiaan koskien kollegoisia jäseniä ja erityisesti tarkoituksena on varmistaa se, että komission jäsen, ehdokas on yleisesti pätevä ja Euroopan asioihin sitoutunut ja riippumaton henkilökohtaisesti, että hänen, ja voidaan myös arvioida henkilön tuntemusta omasta salkustaan, viestintätaitoja ja panosta tähän uuteen, uuden komission strategiseen asialistaan. Haluaisin muistuttaa, että ennen kuulemistilaisuutta komission jäsenehdokas Dombrovskis on, valmis, on kirjallisesti vastannut ky- kysymyksiin ja nämä on toimitettu jäsenille kaikilla kielillä menettelyn mukaisesti. Ehdokas on myös antanut ilmoituksen taloudellisista sitoumuksistaan ja oikeudellisten asioiden valiokunta on todennut, että sillä ei ollut mitään huomautettavaa koskien tätä ilmoitusta. Tämän keskustelun rakenne on tavanomainen. Ensin suullinen alustus jäsenehdokkaalta enintään 15 minuuttia. Tämän jälkeen, niin lopuksi hänellä on myös 5 minuuttia aikaa loppupätelmien varten. Ja tässä välissä 45 kysymystä jäseniltä, kolmen minuutin slotteina yksi minuutti kysymystä varten ja kaksi minuuttia vastauksia varten. Mind members that uh, the three minute slot principle will... Kolmen minuutin uh, periaatetta noudatetaan tiukasti, jotta kaikki jäsenet voivat uh, e- esittää kysymyksensä. Haluaisin kiinnittää huomenna myös siihen, että tulkkaus on 23 kielellä. Kaikki voivat siis käyttää omaa kieltään Ja niin kuin olen aikaisemminkin jo sanonut, pyydän, että ette te puhuisi liian nopeasti, jotta voidaan taata korkealaatuinen tulkkaus. Sitten vielä asiasta. Komission ehdokas Dombrovskisin tehtävät ovat erityisen tärkeitä. Tarkoituksena on johtaa Euroopan raha- ja talousliiton uudistuksia ja tehdä talouden ohjauksesta hallinnosta tehokkaampaa, demokraattisempaa ja, jotta, ja tarkoituksena on myös päästä vakauteen, kasvuun ja sosiaaliseen yhtenäisyyteen. Tämä valiokunta on tehnyt, Euroopan komissio on tehnyt paljon työtä saadakseen aikaan kunnollisen pitkälle menevän tiiviin ja aidon puitteiston ja teidän ja muiden komission jäsenten kanssa meidän on tunnustettava parhaa, paras mahdollisimman takka, paras tapa käyttää joustavuutta sääntöjen sisällä, niin että päästään tasapainoon vakauden ja kasvun välillä, jotta voidaan rohkaista investointeja ja rakenneuudistuksiin. Tarvitaan myös talouden politiikan koordinaatiota ja, ja tiekarttaa, jotta voidaan puuttua ongelmiin EUn rahapolitiikan ja talouspolitiikan koordinaatioon valtion toimivaltuuksien välillä ja meidän on myös vahvistettava sosiaalista ulottuvuutta ohjauksen ja hallinnon puitteistoissa, jota tämä parlamentti on kutsunut uudeksi eurooppalaiseksi sosiaalipaketiksi. Nyt annan puheenvuoron Marita Uuskugille hänen äh, alustusta varten. Kiitoksia. Ihan muutama havainto äh, työ, työllisyysvaliokunnan nimissä äh, omalla äidinkielelläni ruotsiksi. EUn e sisämarkkinat vapaine e-, liikkuvuuksineen on EUn yhteistyön peruskivi. Se suo mahdollisuuden kasvulle ja niille uusille työpaikoille, joita sen jatkumiseksi tarvitaan. Mutta jotta tämä yhteistyö toimisi tehokkaasti, EUn on e, kyettävä suojamaan vähimmäistuemaan työn, työntekijöiden työskentelyolosuhteet. Meidän pitää vastustaa ehtojen heikentämistä, sosiaalista polkomyöntiä tai esimerkiksi työehtosopimuskäytäntöjen uhkailua, uhkaamista. Me tarvitsemme työmarkkinaosapuolten välille toimivan vuoropuhelun, kun kriiseistä yritetään selviä, selvitä. Tarvitaan myöskin autonomista ratkaisuvaltaa Äh, esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, että kaikki, äh, kaikki äh, kansalliset käytännöt sitten eivät sovikkaan EUn kaikissa muissa maissa, johon joudutaan turvautumaan ähm, tuomioistuimen apuun. Myöskin ei vakavasti otettavia yrityksiä liikkuu EUn työmarkkinoilla, mitä myöskään ei voida hyväksyä. Puheenjohtaja ehdokas Juncker puheenvuorossaan parlamentille totesi, että tämä lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä pitää uudelleen tarkastella sillä tavalla, että siteraan, että tämä direktiivi varmistaa, että sosiaalisella polkimuunnilla ei ole jalansia Euroopan unionissa. Euroopassa samasta työstä on maksettava sama palkka e, ja sama englanniksi. Same work at the same place should be remunerated at the same level. Äh, herra Dombrovskis, äh, äh, millä tavalla te ajattelitte sitten tavoitella tätä päämäärää, josta meille on luvaus annettu. Meidän pitää tietenkin varmistaa myöskin vapaa, kokoontumisvapaus lakko-oikeuksineen, kaikkineen on vahvistettava on vahvistuttava ja me, meidän pitää poistaa sellainen mahdollisuus, että jotkut yritykset sitten kilpailevat matalammilla palkoilla, huonoimmilla työehdoilla, samoilla markkinoilla. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komission ehdokas Dombrovskiselle enintään 15 minuuttia. Olkaa hyvä. Priekšsēdētāji kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, Hyvät eh, jäsenet, hyvät eh, kollegat. Aivan ensiksi haluaisin antaa kiitokset tästä mahdollisuudesta puhua teille, jotka olette Euroopan kansallisten demokraattisesti valittuja. Minutkin on samalla tavalla valittu, siksi minun ei tarvitse vakuuttaa ketään siitä, kuinka tärkeää on Euroopan parlamentin rooli on on tärkeää varmistaa päivittäinen vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Jos minut vahvistetaan tähän tehtävään Euroopan komission varapuheenjohtajaksi, tulen tekemään työtä läheisesti yhteistyötä tehdään Euroopan parlamentin kanssa ja pyrin vahvistamaan poliittisia aloitteita ja, ja mahdollisuuksia toimia. Euro- ja työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu ovat minun tehtäväalani. Näin nämä alat hyvin tärkeinä politiikan aloina kasvun edistäminen euroalueella ja kaikilla Euroopan unionilla ja työpaikkojen luominen on tärkeää, niin tätä taataan vakaus ja koordinoidaan sosiaali- ja työllisyyspolitiikoita kansalaisten hyödyksi ja tämän kansalaiset mukaan. Born and grew up behind the... Parlamentin synnyin ja kasvoin rautaiserkun takana 50 vuoden ajan. Latvialta oli kiellettyä olla osa Eurooppaa. 50 vuoden ajan meillä ei saanut olla perusdemokraattisia vapauksia ja oikeuksia. 25 vuotta sitten rautaisirippu kaatui tehden tietä rauhanomaiselle demokraattiselle muutokselle, joka muutti mantereemme se mahdollisuus Latvian kaltaiselle maille liittyä EU-hun on tukenut demokraattista, taloudellista ja sosiaalista muutosta. Tämän takia minä vahvasti uskon eurooppalaisen ajatuksen voimaan. Uskon ydin eurooppalaisiin arvoihin, demokratiaan, sosiaaliseen markkinatalouteen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin kaikille. Vain yhdessä me voimme vastata nopeasti muuttuvan maailman haasteita, globalisaatio, ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Minulla oli kunnia palvella Latvian pääministerinä kolmessa hallituksessa 2009 maaliskuusta tämän vuoden tammikuuhun. Otin viran vastaan, kun maani oli läpikäymässä syvää taloudellista kriisiä EU:ssa. Tarkoituksena oli palauttaa kasvu, työpaikojen luonti mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti kuin vain mahdollista oli rakenteellisen uudistuksen tuloksena ja kun saatiin aikaan tervehtynyt julkinen talous talvi ja pääsi pois syvästä taloudellisesta sosiaalisesta kriisistä, sitten tuli yksi nopeimmin kasvavista talouksista koko EU-ssa. Toisia tär- toiset tärkeät tekijät myös vaikuttivat tähän käänteeseen. Tähän liittyy taloudellisten kannustimien käyttö nopeutettiin EU-varojen käyttöä tätä varten, luotiin lisää sosiaalinen verkosto, joka liittyy sosiaalisen seurauksiin, jota kriisistä syntyi. Latvia myös onnistuneesti täytti Maastrichtin kriteerit ja liittyi euroalueeseen tänä vuonna. Nämä prosessit eivät olisi onnistuneet ilman toimivaa vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten ja muiden sidosryhmien kanssa erittäin arkaluontoista taloudellisista sosiaalisista kysymyksistä. Kun valmistaudumme ottamaan vastaan euron euroalueen kriisin aikana, me olemme osoittaneet, että luotamme eurooppalaisen hankkeen tulevaisuuteen ja euroon valuuttana aikana, jolloin monet muut alkoivat kyseenalaistaa tätä aikaisemmin olin Euroopan parlamentin jäsenenä Latvian parlamentin jäsenenä, valtiovarainministerinä Latviassa ja pääekonomistina Latvian keskuspankissa. Uskon, että tämä pitkäaikainen kokemus antaa minulle yksityiskohtaista tietoa siitä, miten EU toimii. Se antaa minulle välttämätöntä kokemusta antaa panoksen sosiaaliseen, taloudelliseen ja rahapoliittiseen politiikkaan. Yhtä lailla voimme tarttua haasteisiin, joita talous- ja rahaliitolla on, ja voimme säilyttää euron vakauden työ kohti taloudellisten ja finanssipoliittisten politiikkojen lähentämistä, johon liittyy myös sosiaalipolitiikka ja työmarkkinapolitiikat. Jos Euroopan parlamentti minut hyväksyy, tulee tekemään kovasti työtä varmistaakseni, että vakaus, ja, vakaus toteutuu yhteismarkkinoilla ja toimitaan myös sosiaalisesti reilulla tavalla osallistaen ihmiset. Arvoisat parlamentin jäsenet, Eurooppa on onnistunut tarttumaan kaikkein pahimpaan kriisiin historiansa aikana ja säilyttämään y- yhtenäisvaluuttaansa. Kuitenkin Euroopan elpyminen on heikkoa ja epätasaista. Tämänhetkinen kasvuennuste olisi noin 1,5 prosenttia seuraavien kymmenen vuoden aikana EU:ssa. Tämä on yhden prosenttiyksikön alle kuin tilanne oli ennen kriisiä. Kriisin vaikutus tulee jatkossakin painamaan yhteiskunnissamme. Työttömyys euroalueella on edelleenkin yli 11 prosenttia. Nuorisotyöllisyys on pitkälle yli 20 prosenttia ja lähes 16 prosenttia eurooppalaisista, jotka ovat 15-29, ovat joko työttöminä, eivät ole työssä koulutuksessa, eivätkä ammattikoulutuksessa. Euroopalla ei ole varaa menettää sukupolvea. Me kaikki tiedämme, että tämä kriisi ei ole mikään normaali lama tai suhdanne. Tämä liittyy pitkäaikaisiin heikkouksiin talouden rakenteissamme. Tämän takia paluu kasvuun ratkaisevalla tavalla riippuu kyvystämme tarttua kyseisiin heikkouksiin. Edessämme on riski, joka liittyy ikääntyvään väestöön, korkeaan velkatasoon, erittäin alhaiseen inflaatioon. Eurooppa saattaa syntyä tällaisen, siirtyä hitaaseen kasvun tai jopa stagnaation. Meidän pitää tarttua tähän riskiin ja kääntää Eurooppa takaisin kestävän kasvun tielle. Tämän takia tarvitaan koordinoitua toimintaa sekä kysyntä- että tarjontapuolella sekä kansallisella että Euroopan tasolla investoinnit, kasvu ja työpaikat, tässä ovat prioriteetit prioriteetit tulevalle komissiolle ja tämä pitää näkyä jatkossa poliittisessa toiminnassa. Lähtökohtana tulee olemaan investointipaketti, joka on arvoltaan jopa 300 miljardia euroa ja investoinnit tulevat julkiselta yksityiseltä sektorilta seuraavan kolmen vuoden aikana. Varapuheenjohtaja työpaikoille kasvulla investoinnit tulee johtamaan tätä. Me tarvitsemme laadukasta investointia, että voimme saada aikaan kestävää kasvua ja luoda työpaikkoja Euroopassa. Tämä koskee myös olemassa olevaa EU-rahoitusta. Euroopan rakennerahasto rahastoja tarvitsee investoida viisaasti ja aloitteet, kuten nuorisotakuu, tarvitsevat äh, tukea EU-sta, se pitää toteuttaa nopeasti ja tuloksellisesti. Kriisi otti esille huomattavia heikkouksia siinä, miten alun perin oli suunniteltu eurooppalaisen toimielin puitteista. Viime vuosien aikana huomattavia askeleita on otettu, ja näihin heikkouksiin on voitu tarttua. Finanssipoliittinen ja talouden hallinto on vahvistunut, kriisinhallintopuitteet on luotu, ja niitä pikkuhiljaa täytäntöön pannaan finanssivalvonta alkaa toteutua ja tehdään ennalta arviointia kansallisesta poliittisesta toiminnasta eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä. Vahvoja palomuureja on luotu ja vahvistettu viime vuosien aikana. Pankkiunioni on tekeillään. Se on olennainen ennakkoedellytys sille, että euroalue voi päästä uudelleen terveen kasvun tielle. Pankkien heikko, pankkitaseiden heikkoudet on yksi tekijä, joka estää, me, estää niitä lainaamasta reaalitaloudella. Kurinalainen öö, öö, pankkien osioiden arviointi on erittäin tärkeää. Tämän päivän emu on paljon vahvempi vastaamaan taloudellisiin shokkeihin, mutta lisätoimia tarvitaan, jotta siitä tulee johdonmukaisempi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti osallistavampi. Me tarvitsemme kattavaa koordinaatiota poliittisessa toiminnassa. Euroopan ohjausjakso on tämä, ja näin voidaan varmistaa yhdenmukainen politiikka kautta EUn. Meidän pitää tehdä tästä ottaa tästä kaikki irti, jotta saadaan aikaan rakenteellisia uudistuksia samalla kiinnittäen huomiota sosiaaliseen ja työllisyysulottuvuuksiin. Esimerkiksi meidän pitää täysin käyttää hyväksemme työllisyys- ja sosiaaliindikaattoreiden tulostaulua. Meidän pitäisi myös käyttää joustovälinettä, joka tällä hetkellä on olemassa säännöissä, säännöissä kasvu- ja vakaussopimuksessa, mutta meidän pitää toimia avoimella ja yhdenmukaisella tavalla varmistaa yhtäläinen kohtelu kaikissa jäsenvaltioissa. Taloudellinen vuoropuhelun pitä, pitäisi käyttää täysin, jotta voidaan keskustella talouden ohjauksen ja hallintoon liittyvistä kysymyksistä. Huomattaviin toimiin on ryhdytty viime vuosina, että vahvistettaisiin euroalueen rakenteita. Tässä erittäin tärkeässä roolissa on ollut kasvu- ja vakaussopimus, talouspolitiikan ohjauspaketti ja budjettikuripaketti. Jos parlamentti hyväksyy, niin teen läheistä yhteistyötä komissaari ehdokas Voskovitsin ja Täissinin kanssa vahvistakseen näitä välineitä. Kun näin tehdään, meidän pitää säilyttää vakaus ja uskottavuus, joita joita puitteisiin liittyy täysin käyttäen hyväksemme työllisyys ja ottaen työllisyys- sosiaaliimplikaatiot huomioon politiikassamme samanaikaisesti meidän täytyy parantaa sitä, miten maakohtaisia suosituksia toteutetaan. Meidän politiikan pitäisi auttaa eurooppalaisia saamaan hyötyä talouskasvusta, vahvistamaan tuottavuutta ja näin ylläpitää korkeampi taso taloudellisessa ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Meidän politiikkamme pitäisi pyrkiä vähentämään tulo, epätasa-arvoa ja köyhyyttä. Loppujen lopuksi, millä tässä on merkitystä, on, että toimintamme saa aikaan konkreettisia tuloksia, joka palasta, jotka parantavat ihmisten elämää. Arvoisat parlamentin jäsenet, kattava näkemys ja vaihtoehdot, mitä tulee EMUn tulevan kehityksen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, on esitetty komission asiakirjassa tiivistä ja aidosta emusta. Niin kuin on sanottu, ja on tehty tällainen neljän puheenjohtajan raportti, ja siinä on myös komission tiedonanto sosiaalista ulottuvuudesta emussa. Tämä on kaikki pohjana tälle työlle jatkossa. Erittäin tärkeää on, että Euroopan unionin pitäisi aina pyrkiä kehittymään yhdessä mahdollisimman pitkälti, ja tämä tarkoittaa kaikkia 28 jäsenvaltiota. Euroalueen pitäisi pysyä avoimena uusille jäsenille, tietenkin jos maastetin kriteerit on täytetty täytetty kestävällä tavalla. Tässä mielessä olen erittäin iloinen, että Liettua tulee liittymään, liittymään euroalueeseen 19 jäsenenä kolmen kuukauden kuluttua. Kun EU kehittyy ja etenee, sen täytyy samalla koko ajan perustaa toimintansa yhteisön metodin. Meidän tarvitsee huolella arvioida eri vaihtoehtoja ottaen huomioon olemassa olevat sopimukset ja mahdollisuudet, jotka liittyvät mahdollisiin sopimusmuutoksiin. Arvoisat parlamentin jäsenet, jos minusta tulee varapuheenjohtaja, tehtäviini tulee, tehtäväni on tehdä työtä sen puolesta, voidaan tasapaittoa tulevan ehdollinen vakaustuki euroalueella, maat, jotka ovat vaikeuksia. Allekirjoitan täysin herra Junckerin sitoumuksen, että tulevaisuudessa mikä tahansa tuki ja uusi, uudistusohjelmat eivät liity vain finanssipolitiikan kestävyyden arviointiin, vaan tämä liittyy myös sosiaalinen puoli arvioinnissa. Minä todellakin toivon, että mikään jäsenvaltioista ei tule tukeutumaan tällaisiin ohjelmiin enää. Vaikkakin Troikka-formaatti on perustettu paineen alle, että estettäisiin rahapoli- äh, taloudellinen katastrofi, siitä pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon ja saada aikaan jotakin de- demokraattisempaa ja tilivelvollisempaa rakennetta. Arvoisat parlamentin jäsenet, jos parlamentti hyväksyy minun tehtävän, minun äh, asemani varapuheenjohtajana e- to, jolloin toimin euro- ja sosiaalisen vuoropuhelun kysymyksissä. Molemmat ovat yhtä tärkeitä. Molempia puolia eurokolikossa pitäisi kehittää yhtä lailla rahoituspuolta, taloudellista ja sosiaalista. Euroopan integraation historian aikana sosiaalinen vuoropuhelu on muokannut Euroopan sosiaalista ja taloudellista mallia ja sen kehitystä. Me tarvitsemme todellista keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Tässä pitää, pitää keskittyä sisältökysymyksiin. Sosiaalinen vuoropuhelu on aivan olennaisen tärkeää, jotta saadaan uudistukset mahdolliseksi, kestäviksi ja tulokselliseksi. Se on olennainen osa sosiaalista ulottuvuutta talous- ja rahaliitossa. Tulen tekemään läheistä yhteistyötä työllisyys- sosiaaliasiain ammattitaidon komissaarin kanssa, jotta vahvistetaan sosiaalista vuoropuhelua EU-tasolla ja vahvistetaan vahvempi sitoumus työmarkkinaosapuolien kohdalla kansallisella tasolla. Eurosta ja sosiaalista vuoropuhelusta vastaavan varapuheenjohtajan tehtävä ilmaisee puheenjohtajan tahtoa panna taloudelliset ja sosiaaliset kysymykset samalle asemalle ja vahvistaa sosiaalisen vuoropuhelun roolia. Tätä ei voida tehdä ilman, että Euroopan parlamentti on aktiivisesti toiminnassa mukana. Minä toivon voivani luottaa teidän tukenne, kun viedään eteenpäin taloudellista ja sosiaalista politiikkaa EU-ssa. Kiitän teitä huomiostanne. Thank you. Thank you. Mr. Dombrovskis. Kiitoksia, herra Dombrovskis. Nyt aloitamme ensimmäisen Kysymyskierroksen Burkhard Balt, EPPn koordinaattori Ekon valiokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja herra Dombrovski. Mukava, että tulitte tänne kuultavaksemme te olette omassa ää, ää, koti, kotimaassanne toteuttaneet uudistuspolitiikkaa mielestäni varsin onnistuneesti ja luotsanneet myöskin sitten Latvian rahaliiton mukaan. Latvian mukaan tulo on antanut siihen piristystä. Latvia on kyennyt muutamassa muodossa, vuodessa uusimaan talouttaan ja luo, luomaan uusia työpaikkoja, sitä vähän kaunistelemaan ankeita työllisyyslukemia. Toivottavasti sitten eurossa jatkattekin tulevaisuudessa. Nyt kysyisinkin, että millä tavalla teistä tämä yhteinen politiikka Euroopan tasolla näyttää, millä tavalla sitten tätä rahaliittoa voitaisiin vahvistaa niin, että sitten tultaisiin entistä kilpailukykyisemmiksi ja millä tavalla te tässä oman roolinne näette? Uh, so, honorable Mr. Uh, uh, thank you for this. Uh, Kiitoksia kovasti tästä kysymyksestä. Mitä tulee EUn äh, tulevaisuuden äh, jatkokehitykseen ja EMUn kehityksen sen myötä? Voin todeta, että nyt pikkuhiljaa olemme äh, siirtymässä tästä sopeutusvaiheesta, rahapoliittisesta sopeutusvaiheesta, joka kaiken noin suurimmalta osin on saatu siihen Eh, tilaan, että eh, kestävä taloudellinen kehitys eh, näissä maissa on valmista, on valmis alkamaan, jossa tämä on toteutettu. Tässä on kolme pääsuuntaa edessämme. Ensinnäkin tällaiset rakenneuudistukset, joilla vahvistetaan sekä EUn että jäsenmaiden kilpailukykyä, vahvistaa EUn sisämarkkinoita, erityisesti mitä tulee palveluihin, energiaan, digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin, näin poispäin, investoita e, e, e, innovaatioon, investoida tietoon, koska tie, tutkimus ja innovaatio ovat yksi harvoja aloja, joissa muut ovat meitä edellä. Erityisesti pk-sektorin osalta pitää myöskin byrokratiaa keventää, ja kuten tiedätte, komissio tässä on luvannut olla ahkera. Kuten mainitsinkin, komissiolla on nyt tällainen hyvin kunnianhimoinen 300 miljardin euron investointipaketti jaettavana lähivuosien ajalle, jonka kautta tulemme paitsi vahvistamaan kansalaisten luottamusta, myös sitten vahvistamaan talouden kysyntää, koska vakaus, investoinnit ja e, ostokyky ovat, e, kulkevat käsikädessä. Now I give the floor to... Kiitoksia. Seuraavana Elisa Ferreira, SND-ryhmän Ekon valiokunnassa koordinaattori. Kiitoksia. Puhun englantia. Herra Dobrovskis, kuten tiedätte, euroalue ja erityisesti sen eteläiset jäsenet ovat hyvin poikkeuksellisessa kriisissä, josta ne eivät yksin pääse irti tässä taantuman, laman ja työttömyyden kehyksessä. Tämä johtuu usean vuoden sokeasta leikkauspolitiikasta, jota te Latvian pääministerin olette soveltaneet omaa maahanne vaikka olosuhteet olivatkin paljon suotuisemmat kuin tällä hetkellä. Kuinka voitte vakuuttaa meidät siitä, että te olette tänä päivänä aito tulkki niille poliitikoille, joita puheenjohtaja Juncker että minkälaisia sitoumuksia olette valmiita tekemään tulevaisuuden kannalta, joka, jotka osoittavat, että mikäli teitä vahvistetaan asemassa, ne niin ette palaa leikkauspolitiikan linjoillenne ja kuinka tul, tulkitsette teidän ja komission jäsenehdokas Moskovitsin välisen toimivaltuuksien jaon. Uh, uh, Hyvä Rova Ferreira, kiitoksia tästä kysymyksestä. Tai laskin kolme kysymystä, joten vastaan hyvin lyhyesti jokaiseen näistä. Kuten komission yleiset suuntaviivat ja sitoumukset edellyttävät ja otin ne pitkiltä mukaan omien, oman alustukseen ja olen täysin yhtään mieltä puheenjohtaja Junckerin lähestymistavasta, jonka mukaan meidän on vahvistettava EMUn sosiaalista ulottuvuutta, että samalla kun selvittelemme finanssipolitiikkaa, talouspolitiikkaa, meidän on täysin otettava huomioon myös sosiaaliset ja työllisyyteen vaikuttavat vaikutukset. Olen valmis tekemään työtä näillä linjoilla ja näin tämän tehtävänäni. Näin tehdessäni pyrin tekemään hyvin läheistä yhteistyötä sekä komission jäsenehdokas Moskovitsin että jäsenehdokas Täissin kanssa, jotta saadaan talous- ja sosiaaliasiat eh, hyvin koordinoitua. Mitä sitten tulee työskentelytapaan? Mehän tiedämme, että tämän puheenjohtajaehdokas Junkerin ehdo, uusi lähestymistapa, eli meillä on tällainen vapaa varapuheenjohtajan järjestelmä, on aivan aika, aika selvää, että työ on kuitenkin kollegiaalista, vaan tämä ei ole alistava rakenne. Olemme puhuneet tästä jäsenehdokassa Moskovitsinkin kanssa ja uskon, että pystymme täysin siihen, saamme täysin tämän työmenettelyn toimimaan ja komission jäsenet tekevät oman tehtävänsä. Varapuheenjohtajan tehtävänä on koordinoida taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ja varmistaa se, että ne etenevät rinta rinnaan. Kiitoksia. Now it's your... Kiitoksia seuraavana ECR-koordinaattori Ekonista Kay Swinburne. Kiitoksia, tervetuloa komission jäsenedokas Kondopsovski. Teidän, teillä on paljon kokemusta tähän tehtävään josta teitä tänään kuullaan. Ja euro- ja sosiaalisen vuoropuhelun komissarin teillä on varsin laaja mandaatti, joten kysymykseni on yhtä laaja myös. EUn, EU on edustettuna monissa foorumeissa, kuten IMFssä. Mitä te tulette suosittelemaan kansainvälisille kumppaneille, että EU tulee ottamaan prioriteetikseen lähi- ja pitkällä aikavälillä? Uh, thank you for this uh, question. So... Tästä kysymyksestä, mitä tulee EUn työhön kansainvälisissä yhteyksissä, kuten IMFssä, äh, rahoituspolitiikan vakauskomiteassa on monia kysymyksiä, joita EU on ottanut esille prioriteettikysymyksinä, mitä tulee globaaliin taloudelliseen ohjaukseen ja hallintoon esimerkkinä prioriteeteista vielä taistelun veroparatiiseja vastaan ja veronkiertoa vastaan, asia, jota meidän pitäisi vahvasti korostaa kansainvälisille kumppaneillemme. Me tiedämme, että paljonkin puhutaan IMFn hallinnon uudistuksesta. Minä uskon, että myös EUn puolelta meidän täytyy koordinoida vahvasti kantoja eri jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat edustettuna IMFssä, koska loppujen lopuksi EU-jäsenvaltiot istuvat IMFssä sen johtokunnassa tai hallituksessa ja sen kokouksessa. Mitä tulee Komitean yksi tärkeä kysymys tässä yhteydessä, joka meidän pitää tehdä, on valtavirtaista taloudellisen hallinnon ja ohjauksen lainsäädäntö. Tällä hetkellä voimme nähdä, että eri maat, eri alueet varsin usein laativat lainsäädäntöä, jolla on tällaista ekstraterritoriaalisuutta. Se vaikuttaa omaan alueeseen ja näin se voi johtaa tällaisen päällekkäisyyteen ja epäjohdonmukaisuuteen, joten meidän pitää varmistaa, että on selkeitä periaatteita siitä, miten talouden hallintoa ja ohjausta toteutetaan. Eri alueet, eri maat, niiden ei pidä yrittää hoitaa asiaa tavalla, joka on ristiriidassa muiden kanssa. Kiitos. Thank you. Now for the Alde, Silvi. Kiitoksia Sarona Alde, Silvi Goulart. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komissio ja sen Kiitän siitä, että mainitsitte erikseen tämän tavoitteen köyhyyden torjumiseksi. Tämä on hieno asia. Sitä ei ole viime vuosina kuultu puhuttavan. Nyt on, haluaisin, että hyvin konkreettisesti kertoisitte, kuinka teette työtä Moskovitsin kanssa koskien näitä vähävaraisia. En ymmärtänyt tätä aivan. Teidän on siis tehtävä yhteispäätöksiä koskien sääntöjen täytäntöpanoa, mutta tulette täysin erilaiselta poliittiselta taustalta. Voitte ehkä sanoa, niin kuin hänkin, että teette jonkun tiimityötä ja pidämme e, ihmistä, jotka tekevät tiimityötä, jotka pitävät toisistaan. Mutta haluaisin tietää, mikä suuntauksenne on. Aiotteko esimerkiksi sillä, salle sen, että on maita, jotka eivät noudata tiettyjä sääntöjä että, että heidän olisi huolehdittava tästä investointikulusta. Sitten euroalueen tilanteesta en edelleenkään tiedä, kuka tulee edustamaan euroaluetta kansallisilla foorumeilla. Juncker sanoi, että käytännölliset järjestelyt tehdään myöhemmin. Voisitteko kertoa tästä vähän lisää? Kiitoksia. Well, uh, uh, dear Mrs. Kiitoksia tästä kysymyksestä, hyvä edustaja Goulart. Tässä oli taas usea kysymys. Yhteistyöstä komission ehdokas Moskovitsin kanssa. Niin kuin jo totesin, ja niin kuin myös jäsenehdokas Moskovitsi itse omassa kuulemisessaan usean kertaan totesi, aiomme ja kykenemme löytämään tavan, jolla teemme työtä läheisesti. Ja on aivan selvää, että komissiossa on mukana komission jäseniä ja puheenjohtajia, jotka edustavat eri poliittisia ryhmiä. Kuitenkin komission on tehtävä työtä tiiminä, joten meidän on todella pantava erimielisyytemme syrjään ja tehtävä työtä yhteisen tavoitteen puolesta. Ja näin aiomme tehdä myös komission jäsen ehdokas Moskovitsin kanssa. Ja tämä on asia, josta molemmat olemme yhtä mieltä. Sitten tämä ulkoinen edustus euro EUn osalta, niin tehän sanoitte, että puheenjohtaja Juncker on antanut tehtäväksämme esittää käytännön järjestelyjä koskien tätä ulkoista edustusta suuntaviivana komission jäsenelle pitäisi tietenkin antaa se, että tehdään oma työ mukaan lukien EUn ulkoinen edustus. Olemme jo keskustelleet tästä ulkoista edustuksesta Moskovitsin kanssa olemme peria- suuresta periaatteesta yhtä mieltä. Tällä hetkellä kabinettimme tekevät työtä, jotta saataisiin aikaan nämä käytännölliset järjestelyt, ja jotka voisimme esitellä va- kautemme ja alkuviikkoina, niin kuin puheenjohtaja Juncker on pyytänyt. E, eh, Kiitoksia seuraavana GUEsta, Miguel Viegas. Uma pergunta simples. Olhando para a história do euro dos últimos 14, 15 anos, verifica... Kiitoksia. Kun eh, katsomme eh, tätä historiaa parin vuosikymmenen ajalta, 83 eh, jäsenmaassa on rikottu näitä talouden pelisääntöjä esimerkiksi valtionvelan osalta. Yksi yhdessäkään maassa ei kaikkia eh, eh, ehtoja ole kyetty täyttämään. Nämä makroekonomiset harhailut näissä maassa, maissa ovat ne, että, että siellä itse asiassa kasvu on nopeampaa kuin euroalueen maissa. Voimme verrata myöskin muualle maailmaan, jossa kasvu on kolmenkertainen ilman, ilman näitä hidasteita. Yksinkertainen kysymys. Miten te tätä tilannetta kommentoisitte? Nämä säännöt, jotka ovat ajaneet maat puu- ja kuoren välein. Miten me voisimme näitä sääntöjä oikoa? Okay, honorable Mr. Vegas. Arvoisa edustaja Vegas, ensinnäkin mitä tulee eh, näihin ylivelkaantuneisiin maihin eh, ja, ja niissä sitten tämä eh, velkasaneerausmenettely on huomattavasti vähentänyt näiden maiden lukumäärää ja maat ovat nyt huomattavastikin paremmassa jamassa kuin pari-kolme vuotta sitten kun velkaa on niistetty. Mutta kuten mainitsitte ihan äh, naulan kantaan, äh, ne alueen ulkopuoliset ja Euroopan ulkopuoliset maat kasvavat ja elpyvät nopeammin äh, kriisistä ihan selvästi. Eihän se nyt on syytä katsoa peiliin. Voidaan mainita vaikkapa investoinnit. 2009 ja 2008 välisenä aikana – tällainen tavara laitteistoinvestoinnit Euroopassa ja Yhdysvalloissa hupenivat noin 19 prosentilla. Eli samalla viivalla oltiin silloin sitten 2013, 2009 verrattuna investoinnit Yhdysvalloissa ovat no, kasvaneet 34 prosenttia ja Euroopan investoinnit kolmella prosentilla. Eli jos todellakin halutaan päästä takaisin kasvun polulle. Meidän on innokki, stimuloitava kasvua ja kysyntää. Tietysti vakaus on kasvun A ja O, mutta ei se riitä. Täytyy tehdä enemmän. Ja näin uuden komission nimenomaan pitäisikin tällaisiin hankkeisiin keskittyä. Mitä tulee äh, sitten kommenttiin euroalueen ulkopuolisten maiden kasvusta, voimme todeta, että Euroopan talouden ohjausjakson aikaiset eh, kaikki toimenpiteet koskevat kaikkia EU-jäsenmaita, nämä ohjaustoimet ja rajoittavat toimenpiteet. Ja näin pikkuhiljaa sittenhan näistä tämän makrotalouden hallinnan eroavaisuuksista ja poikkeavuuksista pitäisi päästä eroon. Giegold. Seuraavana vihreältä Sven Giegold. <clears throat> Herr Kollege Dombrovskis. Äh, kollega Dombrovskis, äh, kiitos. Äh, on mukavaa, että, että puhuitte sosiaalisesta, sosiaalisesta ja sosiaalisesta markkinataloudesta. Minulla on se konkreettinen kysymys. Viime aikoina demokraattiset oikeudet Euroopassa ovat rapautuneet troikan vanavedessä, mutta myöskin sitten tässä elpymisen sektellä esimerkiksi kun valmisteltiin talousraha-asianvaliokunnassa tätä huippukokouksia euroryhmässä, kaikki asiakirjat ovat entistä vähemmän avoimia. sivu sivusitte ongelmaa, mitä Troikkaan tulee, mutta haluaisin myöskin tietää teiltä konkreettisesti, mihin toimenpiteisiin olette valmiit ryhtymään, niin että kaiken kaikkiaan tilanne saataisiin asioiden käsittely saataisiin avoimemmaksi ja ja riippumattomammaksi. onko te, teillä suunnitteilla toimeelinten välinen uusi sopimus Euroopan parlamentin ja, ja näitä, näiden hallitusvastuussa olevien kanssa ta, sosiaalisten oikeuksien, demokraattisten oikeuksien vahvistamiseksi? Niin, Ensin, mitä tulee äh, Troikan poliittisen olemassaolon oikeuteen, jo hahmottelin tämän ensimmäisen tärkeän askelen edessä, eli että ää, äh, antaa poliittista opastusta ohjelmointimaille, ää, äh, paitsi niiden veropoliittisesta tilanteesta, mutta myöskin sitten yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan tilanteensa niin, että paitsi että miten maan veropolitiikka etenee ja millä tavalla sitten nämä sosiaaliset ja yhteiskunnalliset uudistukset etenevät. Ja seuraavaksihan meidän on sitten tietenkin saatava lisää tilivelvollisuutta tähän toimintaan, mikä edellyttää keskustelua Euroopan parlamentin ja muiden asianosasten kanssa – sen varmistamiseksi, että, että koko tämä järjestelyharjoitus muuttuu avoimemmaksi ja, ja selkeästi selkeät äh, raportointivelvollisuudet siinä ovat. Mitä sitten euroalueen päätöksentekoon tulee? Äh, komissiohan joutuu keskustelemaan äh, tietysti työn järjestämisestä suhteessa muihin toimielimiin ja, ja tietenkin myöskin neuvoston työn järjestäminen on tässä agendalla. Mutta kuten jo äsken mainitsin, meidän pitäisi kehittää EUta kautta, tasaiset kautta linjan kaikki 28 maata pitäisi päästä saada tähän kehityksen junaan äh, kohti euroa. Niin kun sitten taas sellaiset äh, laajat makroekonomiset tota, kysymykset, sisämarkkinakysymykset ja näin poispäin jäisivät äh, ECOFIN-neuvoston hoteisiin. Aika, aika loppui, mutta palataan varmaan tähän toimijoiden väliseen sopimukseen vielä. Rico Flynn. Se sitten EFDD, Patrick O'Flynn. Yes, your, your written... Dombrovskis, teidän kierroissa vastauksessa usein puhutaan siitä, että pitää vahvistaa talouden ohjausta kautta euroalueen. Te sanotte, että talous- ja rahaliitosta täytyy tulla äh, ko- koherentimpi, tarvitaan enemmän äh, yleistä lähentymistä pitää vahvistaa koko EU:ssa myös. Te luettelette eri vaatimuksia kansallisille hallituksille, jotta euro toimisi paremmin ja tämä on tietysti varsin mukavaa, kun ajatellaan herra Dragin agendaa, josta hän on täällä meille puhunut. Saisimmeko hiukan yksityiskohtaisempaa tietoa, miten ajattelet, että tämä lähentymispolitiikka voitaisiin täytäntöönpanna ilman, että heikennetään kansallista demokratiaa ja rajoitetaan kysymyksiä, joita voidaan määritellä vaaleissa kansallisella tasolla ja vaihtoehtoisesti mikä tekee vastakkaisen tien teille sietämättömäksi. Esimerkiksi saataisiin tällainen suunnitelma purkaa euro ja palauttaa jäsenvaltioille niiden oma kansallinen valuutta ja keskuspankit. Ja kun otetaan huomioon, missä määrin euro on pärjännyt aika huonosti, mietittekö koskaan, olisiko tämä vaihtoehto parempi demokratisen tilivelvollisuuden puolesta, mutta myös monille euroalueen maiden taloudelliselle puolelle. Ja onko tämä pelkästään ylpeys? Puhuja keskeytetään. Okay, so as regards your... Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseenne politiikkojen lähentämisestä ja euroalueen talouden ohjauksesta ja hallinnosta. Pääasiassa me teemme tätä eurooppalaisen ohjausjakson kautta, kun asetamme pääsuunnat EUn kehitykselle seuraavan vuoden aikana. On myös tämä vuotuinen kasvuselvitys ja tähän perustuen komissio laatii maakohtaisia suosituksia jäsenvaltioille. Tässä periaatteessa se, miten talouden ohjausta suoritetaan ja harjoitetaan, mutta tietysti tämä on varsin kompleksi kysymys. Siihen liittyy monia muitakin aspekteja. Sitten minä en selvästikään jaa teidän näkemyksiänne hyödystä, joita euron purkamista syntyisi. Minä olen sitä mieltä, että euro on ollut valtava menestys huolimatta kriisistä ja myös esimerkiksi Latvia läpikävi valtavan kriisin 2008-2009 ilman, että sillä oli euroa valuuttana. Ja sama koskee monia muita, paria muutakin euroalueen ulkoista maailma-aluetta, joten sellaistikään euro ei ole tässä ongelmana. Ja kun tarkastellaan euroa valuuttana, valuuttana se pärjää ihan hyvin. Sen vaihtokurssi on lähempänä historiallista kor- korkeimpia ja alhaisempia tasoja. Se, että käytetään globaalina varantovaluuttana pysyvällä tavalla. Noin kolmas kaikista varoista on euroina. Ja kun käsittelemme taloudellisia ja finanssiongelmia joissakin EU-maissa tai euromaissa ei aina pitäisi yrittää syyttää tästä euroa. Thank you. Now for the non Kiitoksia seuraavana Bernard Monod, sitoutumattomat. Bonjour, monsieur Dobrowski. Hyvä päivä, Dombrovskis. 12 vuotta yhteisvaltain perustamisen jälkeen voidaan todeta, kuinka paljon eroavaisuuksia on eri alueilla ja euroalueesta on tullut nolla alue. Historiassa yksikään valuuttajärjestelmä ei ole luonnonvastaisesti toiminut. Neljä vuotta tämä on toiminut jo tällaisena lievityshoitona Ranskassa onkaan, on 525 miljardia ja käytetty 70 miljardia jo tuhlattu. Ranskan julkinen vaje vain kasvaa vuosi toisensa jälkeen ja rapauttaa talouden kilpailukykyä. Te kieltäydytte devalvaatiosta. Omassa maassanne olette kuitenkin 20 prosentilla alentaneet viran, vir, viranomaisten virkamiesten palkkoja 10 prosenttia elä, eläkkeitä päästäkseen uuteen valuuttaan, jotta, jotta voitaisiin välttää vuoden 2008 shokit, kuinka voidaan toimia rapauttamatta kansalaisten mahdollisuuksia. Kansalaiset ovat raivoissaan ja hallitukset myöskin tässä vaiheessa. Miten aiotte käydä tällaista sosiaalista vuoropuhelua? Uh, well, uh, as I already stated in... Niin kuten totesin jo alustuksessani. EU ja euroalue on hiljattain käynyt läpi historiansa syvimmän kriisin. Mutta EUlla, EU ja euroalueella onnistuttiin selviämään kriisistä ja uskon, että se selvisi siitä vahvempana kuin mitä se olikaan. Monet puuttuvista paloista alkuperäisessä talous- ja liiton suunnitelmassa on nyt saatu paikoilleen. Ja todellakin myös sellaiset ne politiikat, joita on toteutettu, ovat kantaneet hedelmää, kun finanssipoliittinen vakaus ja talouden kasvu on saatu palautettua. Euroopan unionin tällä, tänä vuonna palaamassa kasvun tielle ensi vuonna Monien kansainvälisten ennusteiden mukaan ensimmäistä kertaa kriisin jälkeen kaikissa EU-jäsenvaltioissa päästään plussan puolelle kasvuluvuissa. Edelleen on paljon vaikeita asioita ja niihin on puututtava euroalueella ja niitä on käsiteltävä EU-sisällä. Uskon, että olemme nyt vahvempia käsittelemään näitä asioita yhdessä – on parempi kuin, että puretaan koko järjestelmää ja yritetään käsitellä näitä erikseen. Joten tässä mielessä en voi olla yhtä mieltä teidän näkemyksenne kanssa. Kiitoksia. Thank you. Now we start the second. Kiitoksia. Sitten aloitamme toisen kierroksen. Ensimmäisenä David Kasa, työllisyysvaliokunta EPP. Suurkomissaario nominaat. Ähm, Inili Snin. Äh, kiitos puheenjohtaja, herra, äh, komissaari. Olen äh, tuntenut teidät jo monen vuoden ajan ja tiedän, että olette kyllä kovin pätevä tälle vakanssille. olette uskollinen eurooppalaisille arvoille ja tunnen teidät hyvin yhteistyökykyisenä henkilön niin ikään puheenjohtajaehdokas Juncker kenties voisi korvata Troikan uusilla rakenteilla, jotka pohjaisivat Euroopan unionin toimielimiin, ja joka olisi tilivelvollinen sitten parlamentille. Tällaista hua liikkuu Eh, hän eh, haluaisi sosiaalista vuoropuhelua ja ylipäätänsä työmarkkinaosapuolten eh, mukaan ottamista neuvotteluihin entistä kiinteämmin. Millä tavalla tällaiset vaikutuksen arvioinnit voitaisiin toteuttaa niin, että sitten rakenneuudistusten hyödyistä voitaisiin kansalaisetkin vakuuttaa ja mitkä ohjelmat ovat teidän listanne kärjessä? Well, uh... Kiitoksia, rakasa Kaksi kysymystä tähän kätkeytyi. Ensinnäkin tämä troikkajärjestelyt. yhteisömenettelyn alaiseksi, siis näiden Troikan alistaminen yhteisömenettelylle laajemminkin. Jos, se, tästä, tästä komissio on aika yksi, yksi tuumainen ja on valmis nämä hankkeet myös toteuttamaan ja on ryhtymässä moniin tällaisiin toimenpiteisiin, joissa nämä kriisin aikana lanseeratut makrotalouden sääntelymekanismit sitten alistettaisiin tälle yhteisömenettelylle niin ikään. Äh, tuolloinhan äh, piti reagoida välittömästi äh, kriisiin, ja tuollahan ei, EUlla ei kyllä välttämättä ollut sitten aikaa riittävän perinpo, perinpohjaisesti näitä taustoja selvitellä vallankaan seura, seurauksista puhumattakaan. Näin sitten yhteistyötä on yritetty tehdä hallitusten välisellä tasolla, mutta kyllähän meidän tavoitteenamme pitää olla tämän työn alistaminen tälle normaalille yhteisömenettelylle. Mitä sitten tulee työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen eh, taloushallintoon? Eh, ensimmäisessä eh, kokouksessamme kävimme tällaisia keskustelua alustavalla tasolla. Ja tietenkin työmarkkinaosapuolten saattaminen lähemmäs tätä Euroopan, Euroopan talouden ohjausjakson toimia noin Euroopan tasolla, siis mitä tulee eurooppalaiseen edustukseen, on hyvä ajatus ja toteutettavissa. Sitten mitä taas tästä kasvuennusteeseen tulee, jonka mohjalta näitä toimia toteutetaan. Kansallisen tason työmarkkinaosapuolet voisivat sitten ottaa osaa kiinteämmin sitten tämän kyseisen maan valmistelemaan kannanottoon esimerkiksi. Now the Econ Vice Chair. Kiitoksia sitten Econ valiokunnan varapuheenjohtaja Peter Salmon, SND-ryhmä. Ja, Herr Dombrovskis, Sie sind in der kommenden Kommission vorgesehen. Komissio, on teitä on puuhattu varapuheenjohtajaksi talousliiton asia, asioiden, asioiden hoitamiseksi. Tietenkään on aika pitkälle sovittu siitä, siitä että, Troikka ole kyennyt oikein työtään tekemään. On työttömyys pelkästään vahentunut meille ryhmämme kysymys on tärkeä. Eli oletteko sitä mieltä myös, että tämä rakenneuudistushankkeista on, on toteutettu, jotka jäsenmaissa ongelmajaissa on toteutettu, ovat johtaneet näiden maiden ahdingon jatku, jatkumiseen? Haluan selkeä vastausta siihen, että onko, on, eikä vaan kyllä vai ei Voisitteko eh, myöskin sitten miettiä, millä tämän eh, henkilökohtaiset arvioinnit, eh, arvioinnit sitten toteutuvat siinä muodossa, kuin te olette kirjallisissa vastauksissanne sitä ennakoineet? Well, um, this is of course, uh, I would... Tämähän on aika monimutkainen kysymys toki. Mitä tulee näihin, no, tulee tähän talous- ja rahakriisin hoitoon, ei ole kysymystäkään siitä, että, etteikö tämä talous- ja rahapoliittinen kriisi olisi johtanut yhteiskunnallisiin ongelmiin ja pahentanut työttömyyttä merkittävästi. on todellakin syytä käydä keskustelua syistä ja seurauksista. Mehän tiedämme, että äh, tämmöinen vyönkiristyspolitiikka omalla tavallaan juontui kriisistä. Ei se johtunut siitä, että, että, että jäsenmaissa homma, homma hoitui hienosti ja markkinat olivat äh, saatavilla – vaan yhtäkkiä sitten päätettiinkin tehdä rahapoliittisia järjestelyjä. Ei se nyt näin mennyt, vaan jo e, siitä, että e, makrotalouden e, heilahtelut ja epätasapaino syveni minun maani mukaan lukien monissa maissa. Ja se pahensi tilannetta, mikä edellytti aika nopeita vastatoimia. Tietenkin nyt jälkikäteen voi kysyä, kysyä, olivatko kaikki päätökset Latvian mukaan lukien oikeita näin jälkiviisaasti. Voimme tietenkin huomata sieltä koko joukon virheitäkin. Ja me voimme nyt miettiä, miten me voimme samat virheet välttää tulevaisuudessa. Nyt kun talous kasvaa hitaasti, jos ollenkaan, ja ja toisaalta sitten punnit verrata sitä kestävän kehityksen mahdollisuuksia. Zile, is... sitten Robert Zile, ECR. Mikro. Mikrofons. Ah, okay den då nog annars. You can change seat, yes, change the other micro. Uh, Neapstrīdam Valdam Brovskis, esat ienesis uh, Latvijas sabiedrībā politiku. Herra Dombrovskis, Yksi asia, te olette osallistunut haluttokomissiokollegion. Minulla on kysymys sosiaalista vuoropuhelusta ja mihin siinä pyritte. Se liittyy myös sosiaaliseen polkumyyntiin. Tämä on varsin yleinen ilmiö. Jotkut osat markkinoita EU:ssa ovat jääneet avaamatta. Ihmiset ovat tästä kuitenkin hiljaa. Miten on mahdollista, että EU ei maksa samoista palusta eri jäsenvaltioissa sama. Oletteko tutustunut palveludirektiiviin tai mihinkään muihin muutoksiin, joiden kautta voitaisiin ainakin saada aikaan yhtenäiset eurooppalaiset palvelumarkkinat? Ajatteko sallia tällaisen sosiaalisen sirpaloitumisen jatkossakin? Eh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun ja tähän sosiaaliseen polkumyöntikysymykseen myös? Ensinnä, jos me puhumme keinoista vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua, on koko joukko prioriteetteja, jotka liittyvät eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Voimme tarkastella myös sitä, miten eri jäsenvaltiot voivat tähän asiaan tarttua. Ja mitä, ne, ja mitä sitten tulee makrotalouden hallintoon euroalueella, se liittyy tähän myös. Vastatakseni teidän kysymykseenne, mitä tulee sisämarkkinoihin palveluiden kohdalla EU:ssa, ssa se on yksi alueesta, jonka mainitsin alkuperäis- alustavassa puheenvuorossani. Me puhumme palveluista, energiasta, digitaalisista yhtenäismarkkinoista. Kaikkia näitä osia pitää vahvistaa ja tulevan, tuleva komissio aikookin työskennellä näiden asioiden parissa. Mitä tulee direktiiviin työntekijöiden lähettämisestä. Liian usein tulee esille tässä sosiaalinen dumpaus ja komissio aikoo tarkistaa direktiiviä niin, että voimme varmentaa mit, milloin tätä sosiaalista numpasta tapahtuu, esimerkiksi miten tulkitaan sääntöjä, jotka liittyvät minimipalkkoihin, on erilaisia mahdollisuuksia, joita voimme tarkastella. Yksi voisi olla direk, uusi direktiivi, joka voitaisiin hyväksyä, kun täytäntöön pannaan tätä toimeen direktiiviä työntekijöiden sijoittamisesta – jäsenvaltioiden pitäisi asia käsitellä ja sitten komissio laatisi ehdotuksen. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä I'm right in front of you. Kiitoksia, hyvä komission jäsen ehdokas Dombrovskin. Olen täällä aivan edessänne. Koravan Nivenhaisen siis. EKPn johtaja Draghi Ekon valiokunnassa 22. syyskuuta tänä vuonna totesi, että mitään minkäänlaista, minkäänlaisella rahapolitiikalla ei ole järkeä, jos ei ole tiukkaa finanssipolitiikkaa ja rohkeita ra- uudistuksia taloudessa. Oletteko yhtä mieltä tästä lausunnosta, jos näin on, mitä itse ajattelette setelirahoituksesta, helpotuksesta? Sitten tästä EU-ohjausjaksosta kirjallisessa vastauksessa ne totesitte, että haluaisitte lisätä omistusta kansallisella tasolla. Käsittääkseni tämä on hyvin vaikeaa, koska kun meillä oli tapaaminen muiden parlamenttien kanssa koskien eu ohjauksia muutama viikko sitten, monissa maissa, monet, monet eivät ole edes läsnä, esimerkiksi Saksa ja Kreikka eivät edes olleet läsnä. Mitä siis konkreettisesti aiotte tehdä, jotta lisättäisiin ikään kuin tällaista omistusta kansallisella tasolla? Okay, uh, thank you for this question. Uh, first on uh, the Kiitoksia tästä kysymyksestä Ekopen roolista ja siitä, mitä rahapolitiikalla ja finanssipolitiikalla voidaan tehdä. Tässä tietenkin tarvitaan järkevää finanssi- ja rahapolitiikkaa, eikä ole mahdollista toimia niin, että olisi ainoastaan rahapolitiikkaa tai ainoastaan finanssipolitiikkaa eli eri EU- ja kansallisen päätöksenteko tahojen on, on siis tehtävä tämä työ. Sitten tästä, uh, in fact, uh, uh, tästä määräistä helpotuksesta, setelirahoituksesta. EKPhan tässä yhteydessä on nyt todella ottanut tällaista kasvua tukevaa politiikkaa ja korot ovat ennätyksellisen alhaalla ja siellä EKP on ryhtynyt myös näihin suorinostoihin ja, ja, ja setelirahoituksen ehdoita eri, eri ohjelmien osalta annetaan siis rajoittamatonta, mutta ehdollista tukea. Tämä on ihan selkeästi kas, kasvua tukevaa rahapolitiikkaa. Viime viikolla EKP ryhtyi jo ostamaan näitä vakuudellisia omaisuuseriä, jotta pankit voisivat saada siivottua taseitaan. Sitten EU-ohjausjakson valvonta kansallisella tasolla. Mielestäni meidän on taattava puitteet ja aikaa jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille jäsenvaltioissa, että saadaan inputtia näiden syvällisten kautta, selvitysten kautta ja, ja komission kertomusten kautta. Malo Lopez for the GUE. Kiitoksia sitten Paloma Lopez GUE. Kiitoksia herra Dombrovski. Se maan on yksi kaiken epätasa-arvoisemmista Euroopassa. Työttömyysluvut ja tilanne on johtanut siihen, että monet kansalaiset on lähtenyt maasta johtuen muun muassa säästöpolitiikasta, jota siellä on harjoitettu. Te olette sanoneet, että haluatte demokratisoida Euroopan valvontamekanismeja ja vahvistaa niitä tekemällä sosiaalisia vaikutusarviointia. Kumpikaan näistä ei ole tehokas, kun sanotte, että on syvennettävä rakenneuudistuksia ja finanssipoliittista säästöpolitiikkaa. Kolme kysymystä. Ensinnäkin, kuinka aiotte käsitellä sosiaalista vuoropuhelua, joka on, jonka on tämä komissio on katkaisu yksi puolisesti. Ei riitä, että, että AY-järjestöt kutsutaan keskustelemaan, vaan on otettava huomioon heidän, heidän pyyntöönsä koskien asianmukaisia työpaikkoja. Ja toiseksi Euroopassa tarvitaan investointeja. 300 miljardia on uusi. Onko se uutta rahaa vai jaetaanko näin uudelleen olemassa olevien rakennerahastojen varat? Kolmas kysymys, kuinka varmistatte sen, että Sixpackin uudistuksessa prioriteettina on sosiaalinen lähentyminen tietenkin ylöspäin, euroalueella, kun ajatellaan minkälaisia budjettirajoituksia tähän mennessä on asetettu? Well, yes, uh, once again, uh, almost. Vielä kerran. Lähes kolme kysymystä. Ensinnäkin prioriteeteista. voin jälleen kerran korostaa sitä, että, että uuden komission prioriteettina on se, että helpotetaan talouden kasvua ja työllisyyden helpottamista tuomalla lisää investointeja. Ja nämä 300 miljardia ovat sekä julkista ja yksityistä rahaa, eikä kyseessä ole ainoastaan vanhan rahan kierrättäminen. Tämä ei ole komission aikomus. Komission aikomuksena on saada aikaan kunnianhimoisia ehdotuksia, joilla saadaan todellisia vaikutuksia kasvuun ja työllisyyteen. Sanoinkin jo, että aivan se, selvästi Euroopassa leikkauspolitiikka on ohi ja meidän on nyt keskityttävä talouden kysyntäpuoleen myös niin, että lisätään palkkoja tuottavuuden lisääntymisen rytmissä. Emme tietenkään halua menettää kilpailukykyä. Myös verotusta voidaan muuttaa ja siirtää taakkaa erityisesti vähäpalkkaisista mm, mm, tulojen verotuksesta ympäristöveroihin ja muihin, muihin sellaisiin mm, kohti, sellainen ne vaikuttavat vähemmän työpaikkoihin. Sitten tämä kaksi, Sixpackin ja kaksi ja uudistukset pyritään varmistaa sosiaalinen lähentäminen. Yksi tapa on ottaa täysin huomioon sosiaaliset ja taloudellinen indikaattorit, jotka ovat tällä hetkellä rinnakkaisena jo, tai tukiindikaattoreina mukana. Kiitoksena da- Kiitoksia seuraavana Tatjana Dzanoka, vihreä. Dambrovsk kungs, es šeit Šeit. Ja. Vismaz trīs kolēģi jau uzdeva jums jautājumus par. Mm. Täällä on ainakin kolme kollegaa kysynyt Troikasta ja miettineet sitä, miten siitä sitten muokattaisiin tällainen instituutioiden yhteistyöelin. Tässä vaiheessa pitää ainakin ottaa kolme askelta. Teillähän on kokemusta tältä saralta runsaimmitoin, koska johtamanne hallitukset ottivat käyttöön erittäin suuria leikkauksia, palkanalennuksia julkisella sektorilla näiden ehtojen täyttämiseksi. Voisitteko selittää, tapahtuuko tämä heidän toimeistaan vai oliko tämä päätös teidän oman ottaa tämä raha ihmisten selkänahasta. Uh, niin, kiitoksia arvoisa edustaja. Tässä oli taas kaksi kysymystä. Ensinnäkin Troikan roolista nyt vielä kerran. Ensimmäinen vaihe tässä hankkeessa on äh, muistaa, että kaikki toteutettavat toimenpiteet on äh, äh, paitsi sopeutettava tähän finanssipolitiikan rajoihin, myöskin sitten mukautettava sosiaalipolitiikan vaatimuksiin. Komissiossa on uutta lainsäädäntöä valmisteilla. Sen oivaltamiseksi, miten nämä vaatimukset sitten näihin uusiin hankkeisiin, uusiin toteutussuunnitelmiin istuvat. Vai toimitanko vaan tässä ihan vaan sellainen ad hoc, sormitumtuman pohjalta. Se on toiset yksi vaihtoehto. Muistan omasta kokemuksestani pääministeri ajoilta minä, kun minä tein näitä päätöksiä, tein ne kyllä ihan omin päin, minulle ei kukaan niitä sanellut, mutta ö, oli miten oli ja, ja tuli mitä tuli. Me ö, ne päätökset teimme ja näin saavutimme ö, ö, talouden vakauden ja myöskin kasvulle luotiin ö, pohja ja perusta, samoin vientiteollisuudelle. Ja kun julkista kulutusta leikattiin, että tämä niin ikään helpotti tilannetta. Sitten kolmas seikka, mitä, minkä toteutimme, oli sosiaaliturvaverkoston laajentaminen kaikkein vähän osaisimpiin. FDD. Kiitoksia sitten FDD, Stefan Wolf. Thank you for... Kiitoksia, että tulitte tänään kuulemisen olin miettinyt hiukan eri kysymystä, kun kuulin yhden lauseen, joka liittyy teihin, Rod Hillin ja herra Moskovitsiin. Te kaikki olette sanoneet tähän mennessä, että euro on ollut valtava menestys. On tartunut vahvasti tähän kriisiin. Olen todella pettynyt, että täällä on ihmisiä, jotka eivät tunnusta sitä, että euron säästäminen on oikeastaan uhrannut miljoonien ihmisten säästöt, työpaikat, elämään. Italainen kollegani puhui, että siellä on yli 40 vuoden työttömyys. Euron pelastaminen ei ole samaa kuin Euroopan pelastaminen. Euron pelastamisessa tarvitaan pitkälle menevä integraatio, yhteistä talouspolitiikkaa, yhteistä pankkipolitiikkaa ja, olen, ja jatkuvaa tahtoa, jotta tehdään valtavia tulonsiirtoja rikkaammista maista köyhempi. Tässä tarvitaan suoria EU-veroja, jotka menevät jatkossa komission kassaan. Oletteko näe, että näin tehden Täs, tämä on olennainen syy pitää tämä maa menossa ja varmistaa, että kansallisen riippumattomuuden pitää menettää demokraattinen pohjansa tavalla, jota ei voida mitenkään hyväksyä, jos siis euroa halutaan jatkaa. Well, uh, Wolf, ensinnäkin täytyy panna merkille, että minä en oikeastaan kyllä jaa teidän analyysianne ja roolia, joka eurolla on ollut EUn taloudessa. Tietysti me tiedämme, että eri maat ovat ryhtyneet erilaisiin lähestymistapoihin. Jotkut maat ovat pysyneet euroalueen ulkopuolella, mutta jälleen kerran voin viitata tässä taas omaan maahani, ja sen kokemukseen. 2008-2009 menimme todella syvällä talouskriisissä ilman, että meillä oli euroa valuuttana ja sitten oli joukko muitakin maita, jotka olivat syvässä kriisissä ilman, että kuuluvat euroon, joten todennäköisesti euro ei olekaan pääsyy, jota tässäkin pitäisi syyttää. Jos edessä on rahoituskriisi, talouskriisi, globaalin vastaavan kriisin kynsissä, niin aina niin ne maat, jotka joilla oli tiettyjä heikkouksia, taloudellisia epätasapainoja, niihin koski tämä globaali kriisi ja puitteet sitten luotiin, miten auttaa näitä maita ei tietenkään mitkään täydelliset raamit ole, ei kukaan sitä väitä, mutta siltikin on olemassa puitteet, miten käsitellä kriisejä, miten auttaa maita vaikeuksissa, ja mihin pitää pyrkiä on, miten parannamme näitä puitteita, miten varmistutaan siitä, että otetaan huomioon ei pelkästään finanssipoliittiset kysymykset, vaan myös sosiaalinen ulottuvuus ja monet haasteista, joita käsittelemme, voimme tarttua niihin vain yhteistyön kautta. Kiitos. Next speaker, Sotirios. Kiitoksia. Seuraavana Sotirios Antarianopoulos. Κύριε Ντομπρόφσκι, σχετικά με Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä jäsenehdokas. Euroopan unionissa vakaussopimuksia on pidetty sellaisena, joihin ei voida koskea ja muulla ei ole väliä. Nyt olen kuitenkin huomannut, että kun on pyritty taistelemaan tiettyjä säästötoimia vastaan, Tiedämme nyt, että on uhkia uusista lakoista, mutta tiedämme, mitä Troikka teki Kreikassa. Tietyn tyyppisiä lakkojakin pyrittiin estämään. Sosiaalivuoropuhelu aina vähentää työntekijöiden oikeuksia. Mitä muuta siitä on hyötyä muuta kuin kansan inhoaman politiikan legitimointi? Uh, jā, tātad attiecība. Uh, <laughs> Okei, I'll continue in English. Well, as... Ehkä jatkan englanniksi. Niin tästä vakaus- ja kasvupaketista. Puheenjohtaja Juncker ja uusi komissio on selkeästi sitoutunut siihen, että käytetään mahdollisimman hyvin joustavuutta olemassa olevan vakaus- ja kasvupaketin sisälle. Ja näin todella aiomme tehdä ja mahdollisuuksia vakautta varten on sekä ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien osalta sekä ex ante että ex posto voidaan toimia. Nyt on täytäntöön pantava tätä joustavuutta. Mitä sitten tulee lakko-oikeuksiin ja työntekijöiden toimintaoikeuksiin, kukaan ei kyseenalaista tätä oikeutta ja on hyvin selvää, että kyseessä on olennainen osa Euroopan sosiaalista mallia ja näin tulee olemaan jatkossakin. Kiitoksia. Thank you. Kristianis Kiitoksia sitten Krisjanis Karins, EPP. Kiitos, puheenjohtaja. Herra Dombrovskis. Tämän vuoden tammikuussa Latvia liittyi euroalueeseen ja, ja nyt ennustellaan, että parin kuukauden sisällä Liettua liittyy joukkoon. Kuitenkin samaan hengenvetoon joudumme toteamaan, että euroalueeseen liittyminen estää jatko laajenemisen. Mitä katsotte mitä ajattelette Latvian eurojäsenyydestä, aluejäsenyydestä ja sitten mitä mietitte Liettuan roolista tässä? Ja, ja toisekseen, ja pitäisikö sitten euroaluetta jatkaa ja miksi, jos pitäisi? Kiitoksia näistä kysymyksistä, herra Karins. Mitä tulee Liettuan liittymiseen euroalueeseen ylipäätänsä samat kriteerit ja samat arviot kohdentuvat, kohdistuvat molempiin maihin tai pätevät molempiin maihin. Maathan olivat jo euroon kytkeytyneitä, latit ja litakset olivat jo aika hyvin euroon kytketty valuutta heita, heilasteluja ei tapahtunut ja, ja äh, liittäminen, liittäminen kävi äh, juohavasti, mitään he, äh, suuria valuuttapaineita ei tullut, eikä kustannuksiakaan, vaikka näin olisi pahimmassa tapauksessa voinut käydä. Korot laskivat toivotulla tavalla ja nämä näistä eduista Latviakin on jo kyennyt nauttimaan. Jos ajattelee poliittista kontekstia, vaikkapa tätä Venäjän Ukrainan kiistaa ja mahdollisia muita vaaravyöhykkeessä olevia. Kyllä läheinen integroinnin syventäminen on kaikkien meidän etujemme mukaista. Euroalueen on mielestäni pysyttävä avoinna, avoimena. Sen kasvua ei saa suitsia suotta. Ja mitä äh, vaikka äh, Tanskan ja äh, muiden tarkkaiden mukaan tuloon tulee, heillähän on jo kytkennät euroon olemassa. Muutkin maat voivat jossain vaiheessa olla valmiina liittymään ja sitten me arvioidaan heidän mahdollisuuksia. Renato Soru, SND Group. Kiitoksia sitten Renato Soru, SND. Eh, grazie. Signor commissario designato, lo... Kiitoksia hyvä komission jäsen ehdokkaassa kuuntelin teitä, että oikeita sanoja koskien tarvetta, jonka mukaan euroalueella pyrittäisiin sekä finanssi- ja rahatalouden politiikan lähentämiseen ja myös sosiaalipolitiikan lähentämiseen, eikä voi olla sellaista tulevaisuutta, jossa euroalueella ei saada lähentymään näitä eri maiden sosiaalisia dynamiikoita, mutta hyvin ylpeästi. Puhuitte myös oman maan tilanteesta muutaman kuukauden päästä liityttiin euroalueeseen. Mitä sitten on tapahtunut oman maanne köyhyystasoille ja materiaaliselle tilanteelle? 60 prosenttia BKT on jäljellä. Ette ole myöskään puhuneet ollenkaan työttömyysluvuista, jotka ovat nousseet vahvasti ja vasta hiljattain ovat palautuneet. Kollegani Simon hetki sitten sanoi, että olette tehneet virheitä Voisitteko kertoa, mitä virheitä mielestäni olette tehneet ja mitä virheitä ette enää uudessa asemassa ne tule toistamaan? Voisitteko kertoa myös... Eh, eh, jā, tad, kas attiecas uz šo eh, jautājumu par Latvijas... Vastaatakseni tähän kysymykseen koskien Latvian kokemuksia ja Latvian ongelmia – haluaisin todeta, että Latvian hallituksessa teimme päätöksiä, joilla Latvia pääsi rahoitusajan talouskriisistä ulos. Ja oli aivan selvää, että Latvialla oli kansainvälinen ohjelma, joka koski sen velanhoitoa aikana meidän tehtävämme oli puuttuamaan ongelmiin, ongelmiin, jotka olimme perineet edelliseltä hallitukselta. Me, meidän piti siis mahdollisimman nopeasti saada palautettua tilanne luotua uusia työpaikkoja ja näin on nyt tehty. Tietenkin vuonna 2009 meillä oli ne taantuma näin valtavasta kriisistä ei päästä ulos ilman seurauksia, mutta haluaisimme siitä ulos mahdollisimman pian niin, että ongelmat eivät venyisi liian pitkiksi ajallisesti. Sosiaalipolitiikasta leikkauksista huolimatta pystyimme toimimaan niin, että saimme luottua ylimääräisen sosiaalisen suojaverkon. Kun maassa toki oli sosiaalisia ongelmia. Meillä oli myös väliaikainen työpaikkaohjelma, jonka kautta saatiin myös terveydenhoitoa heikoimmassa olemassa, asemassa oleville ihmisille oli myös monia muita toimia, joihin ryhdyin. Next speaker is Mr. Bernd Luke. Is... Bernd Luke, ECR. Herr Dombrovski, Sie haben gesagt, der Euro sei ein... Dombrovskis, äh, äh, äh, totesitte, että, että tämä ei suinkaan äh, ole työttömyyteen syyllinen Äh, oli äh, tilaisuudessa äh, Lindaun yliopistossa, jossa puhuttiin ihan muuta. Christopher Bird Diamond ja muutama muukin ovat todettu, että euroalue ei olisi voinut muussa tapauksessa toipua. Te olette todenneet, että te et yliarvioi myöskään näitä toimijoita ajatella, jos ajatellaan, että maa on pitkään ää, ää, taantumassa ja pitkäaikaistyöttömyydestä sitä räpistelee irti. E, miten se sitten ajattelette, että ää, näitä sopimuksia sitten voitaisiin muuttaa sillä tavalla, että se olisi laillisesti muulla tavoin mahdollista? Ja jos näitä sopimuksia ei auta korvata. Ja millä sitten oikein perustelette, että, että joku maa esimerkiksi euroalueesta eroaa? Uh, okay. First, uh, uh... Niin, ensinnäkin eurosta ja taipumuksesta syyttää euroa kaikesta pahasta tästä talous- ja finanssikriisin syntymistä. Olen jo tähän kysymykseen monen monitoista kertaa vastannut. Eli mennään toiseen kysymykseen. Mehän tiedämme, että kun Lissabon, Lissabon, Lissabonin sopimusta sorvattiin, silloin mietittiin Euro, Euroopan unionin jäsenmaiden oikeuksista näissä kysymyksissä. Ja, ja nyt tällainen oikeus on sopimuksessa, vaikka ellain ne ollut, siis tällaista eroamismahdollisuutta. Nyt ei ole myöskään sitten tällaista euroalueesta, e, euroalueesta eroamismenettelyä olemassa, ellei jotain muuta järjestelyä ensin toteuteta. Komission tarkoituksena ei todellakaan ole tällaisia toimia ehdottaa mutta jos nyt sitten perustamissopimus muuttuu ja jos joku EU-maa näitä penää, sitä sitten jäsenmaat voivat keskenään pohtia. Jäsenmaathan sen loppu, lopuksi ratifioivat sen sopimuksen. Ja minun mielestäni Euroopan komissio sitten tarjoisi riittävää tar- tai tarpeellista ö, teknistä tukea, mutta ei, ei välttämättä mitään ö, tekisi. Mutta tuetteko sitä henkilökohtaisesti, oli jatkokysymys. Kuten totesin, jos sellainen, että EU-maat haluavat tähän suuntaan lähtevät, komissiosta teknistä apua heruu, kyllä. in any case, unanimity is required to amend the treaties. Tapauksessa perussopimusten muuttaminen edellyttää yksimielisyyttä. Seuraavana Nils Turvals, ALDE. Thank you, Mr. President. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Dombrovskis tähän mukavaan seuraan. Johdannossani korostitte, kuinka tärkeitä rakennemuutokset ovat. Otitte esimerkkinä Latvian, mainitsitte finanssipoliittisen sopimuksen kasvu- ja vakaussopimuksen budjettikurisopimuksen, äh, taloushallintosopimuksen te puhuitte myös siitä, että täytyy tarkistaa ja virtaviivaistaa näitä välineitä. No virtaviivaistaminen voi olla kumpaan suuntaan tahansa hyvään tai huonoon suuntaan, joten jos puhuu streamlining, se ei oikeastaan tarkoita vielä mitään tai ei kovinkaan paljon sanoa. Voisitteko hiukan, koska tämä on tärkeä kysymys, voitteko hiukan kehittää tätä kysymystä pidemmälle, mihin suuntaan aiotte virtaviivastaa näitä välineitä. Hyvä. Kiitos. Me tiedämme näissä asioissa, että Euroopan komissio sitoo lainsäädäntö. Se joutuu tarkistamaan talouspolitiikan ohjauspaketin, sixpackin ja budjettikuripaketin ensi vuoden puolessa välissä. Siis tämä prosessi on jo meneillään. Ja näyttää siltä, että pystymme tarkastelemaan tätä asiaa tavallaan taaksepäin. Analysoimme ensimmäisiä vuosia näiden sopimusten olemassaolon aikana ja sitten jatkossa tämä tarkistaminen tulee perustumaan joihinkin politiikan muutosehdotuksiin. Ne ovat seuraavia vaiheita tämän ensimmäisen tarkastusvaiheen jälkeen, jolloin meidän pitäisi ensin todellakin analysoida olemassa olevaa tilannetta. Sitten tästä valtavirtaistamisesta tarkoitin oikeastaan sitä, että tällä hetkellä meillä on joukko menettelytapoja ja koko tämä makrotalouden hallinto prosessi on varsin monimutkaista ja todella vaikeaa selittää jäsenvaltioille ja niiden kansalaisille. Meillä on vakaus- ja kasvusopimus. Siinä on tämä korjaava ja ennaltaehkäisevä puoli. Meillä on talouden ohjausjakso, tähän liittyy makrotalouden epätasapainojen menettely, tähän liittyy myös tämä korjaava puoli, ehkäisevä puoli. Sitten meillä on liiallisen budjettivajeen menettelytapa, kasvusopimuksen jälleen kerran. Tätäkin on muutettu niin, että otettaisiin huomioon ei vain liiallinen vaje, vaan myös liiallinen velka. Jäsenvaltiot joutuvat raportoimaan kaikista näistä kysymyksistä valvoville elimille. Ehkä meidän pitäisi tarkastella tätä kaikkea järjestelmänä ja ajatella, että ehkä jotkut elementit voitaisiin siirtää yhteen paikkaan vähentäen tavallaan taakkaa jäsenvaltioille, kun ne joutuvat raportoimaan joka ikisestä menettelytavasta, ja vältettäisiin joskus myös jonkinlainen sekannus eri menettelyjen välillä. Kiitos. speaker, Patrick Le... Kiitoksia sitten Patrick ja Rikkeen Gue. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaikki ovat tunnustaneet sen, että Lissabonin strategia epäonnistui. Eurooppa 2020 strategialla ei voida vähentää työttömyyttä eikä köyhyyttä, eikä sillä myöskään edistää innovaatiota. Emme myöskään näe tuloksia niin sanotusta elvytyssuunnitelmasta kesäkuun lopulta 2012 Eikö tästä pitäisi vetää johtopäätökset ja muuttaa radikaalista politiikkaa niin, että tehdään loppu näistä säästöistä ja tehdään uusi kriteeristä lähtösuunnitelma sosiaalisille, inhimillisille ympäristökriteereille perustuen. Toisin sanoen sen sijaan, että lähdetään tuohon kansainväliseen eh, kilpailuun, eikä euro pitäisi muuttaa niin, että siitä tulisi yhteistyöväline, jolla edistettäisiin investointeja ja työllisyyttä. Uh, well, uh, so as regards the... Niin, kiitoksia. Mitä tähän kysymykseen tulee Lissabonin strategiasta ja Eurooppa 2020 strategiasta? Mehän tiedämme, että juuri nyt olemme valmistelemassa Eurooppa 2020 tarkastelua. Silloin kun se laadittiin, niin sehän oli ennen euroalueen kriisiä ja aika selkeästi Eurooppa 2020 väliarvioinnissa meidän olisi otettava huomioon kriisistä opitut opetukset ja mukaan lukien se, että tarvitaan parempi tasapaino talouden, finanssipoliittisen ja sosiaali- ja ympäristöpolitiikan välillä. Tämä on varsin selvä asia, näin aiomme tehdä, kun ta- tarkastelemme tätä EU 2020-ohjelmaa. Sitten mainitsitte myös ympäristötoimet. Jos katsotte Eurooppa 2020 ohjelmaa, siellä on ympäristötavoitteita, joille olemme lähellä tavoitteita. Meidän olisi pyrittävää tähtäämään myös pidemmälle kuin 2020 ohjelmassa ympäristötavoitteiden osalta monet näistä ovat, tai monet tavoitteet taas ole ohjeellisia, mutta nämä 2020 ympäristötavoitteet itse asiassa ovat laillisesti sitovia jäsenvaltioille. Ja jäsenvaltioiden myös ovat tekemässä työtä niiden täytäntöön panamiseksi. Euroalue investointivälineen oli myös aiheenne. Haluaisin vedota tähän 300 miljardin euron investointipakettiin tulevien kolmen vuoden aikana. Kiitoksia. You, we are now at the half. Kiitoksia. Olemme nyt puolessa välissä kuulemistamme ja annan puheenjohtajuuden kollegalleni Marita Ulskugelle työllisyysvaliokunnasta. Anna, representing the Greens. Kiitoksia. Sitten äh, Monika äh, Väinö äh, vihreistä. Kiitoksia. Edustaja Maaran siis haluan kysyä Euroopan ohjausjakson poliittisesta olemassaolon oikeutuksesta ja se tästä tarpeesta nopeisiin ratkaisuihin, niin että Euroopan äh, parlamentilla ei ole minkäännäköisiä lainsäädäntömahdollisuuksia, äh, vaikutusvaltaa tässä, ja että me, me oma äh, aloitteen mietinnöt ja muut jäävät vähällä huomiolla neuvostossa tässä kun ehdotetaan nopeata ratkaisumallia myöskin parlamentin mukaan ottamiseksi, eh, esimerkiksi, vuotuisen kasvukertomuksen, jossa avaisi nämä ää, eri asiaan liittyvät direktiivit. Minun kysymykseen liittyy tähän ohjausjaksoon ja siihen liittyviin direktiiviin, direktiivistä, millä tavalla voitaisiin sitten myöskin ottaa sitten kansalaisyhteiskunta paremmin mukaan tähän toimintaan. Puheenjohtaja Tarkos Junckerkin on tätä suunnitellut lähi, lähikuukausina. Ja millä tavalla te sitten ajatte direktiiviehdotuksen tästä eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja sen uudesta satuksesta antaa? Ja millä tavalla sitä ajatte painottaa? Kiitoksia tästä jatkokysymyksestä. Mitä tulee toimielinten väliseen sopimukseen – Ensinnäkin meistä, meidän pitäisi keskittyä itse asiasisältöön ja tarkastella, mitä meidän pitää asiallisesti tehdä kohentaaksemme vuoropuhelua komission ja parlamentin välillä – kansallisten parlamenttien ja muiden EU-toimielinten yhteistyömahdollisuuksia unohtamatta minkälaisia valtaoikeuksia sillä voitaisiin myöntää. Euroopan parlamentti, parlamentin äh, tuella olin halukas tälle tielle lähtemään ja äh, pyrkimään todellisiin tuloksiin, äh, asianmukaisiin tuloksiin ja konsultaatioihin niin, että sitten todella vaikutus päätöksentekoon olisi tuntuva ja todellinen mitä sitten puitesopimukseen tulee? Pitäisikö toimia nykyisen puitesopimuksen nojalla vai pitäisikö luoda kokonaan uusi puitesopimus eurooppalaiselle ohjausjaks- talouden ohjausjaksolle? Tästä täytyy nyt vielä keskustella, kunhan nyt ensin olemme tästä asiasisällöstä päässeet sopimukseen ja katsoa, millä tavalla haluamme varmistaa päätöksen, äh, millä tavalla haluamme järjestää päätöksenteon sitten ohjausjaksossa. Sitten työmarkkinaosapuoliin. Muutaman ajatuksen heitinkin ilmoille. Voidaan sitten yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa äh, osallistumustaan äh, pohtia lähemmin, mutta työmarkkinaosapuolten rooli EU-tasolla kansallisen kasvukertomuksen Äh, äh, kanssa laatioina ja sitten äh, kansallisella tasolla siis tämä vastaavasti, kun näitä arvioita syvennetään ja kun laaditaan omia maakohtaisia arvioita. Sitten Marko. Missääri, vorrei... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Haluaisin vielä palata tähän aiheeseen, jonka edustaja Lukki otti esille. Eli se koskee tätä aukkaa lainsäädännössä niin, että EU-eroon haluaisin keskittyä kahteen asiaan. Ensinnäkin euron liittymisestä. On erilaisia lainsäädäntöjä eri maissa. UK, Tanska esimerkiksi, niillä niin on, niillä on sopimukset, joiden mukaan ei tarvitse liittyä yhteiseen valuuttaan. Kaikkien muiden mm, val- valtioiden on täytettävä kriteerit ja sitten liityttävä euroon, elleivät ne siinä ole Tästä haluaisin kantaa. No sitten toinen asia eurosta irtautumisesta. Neuvosto nousi huolesta, että 25. tammi toukokuuta vaaleissa kuitenkin niin kansalaiset selkeästi antavat kantansa ja äänestivät ryhmiä, jotka haluavat järjestä kansanäänestyksiä eurosta tai, tai irtota eurosta. Haluatteko sulkea korvanne tältä vetomukselta vai ajatteko tehdä jotain painostaksenne neuvosta niin, että tämän tyyppistä lainsäädäntöä annettaisiin? Haluaisin muistuttaa myös siitä, että emu uudistus on Junckerin kymmenen prioriteetin joukossa, eli se on kaikille prioriteetti. Haluaisin tähän kantanne. Uh, well, uh, as regards... Uh... Niin, mitä tulee eri jäsenvaltioiden eri tilanteita. Mehän tiedämme, että Tanskalla ja yhdistyneellä kuningaskunnalla on opt-out-järjestelmä, jonka ne ottivat silloin, kun euroaluetta perustettiin uusien jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat liittyneet vuoden 2004 jälkeen, ei tarjottu mitään opt-out-vaihtoehtoa. -vai Kyseessä ei ole siis vai vaihtoehto, vain, vaan velvoite. Kaikkien jäsenvaltioiden on liityttävä euroalueeseen, kunhan ne täyttävät Maastrichtin kriteerit. Tietenkin tiedämme, että jäsenvaltioilla on erilaisia lähestymistapoja. Suurin osa näistä on jo liittynyt euroalueeseen. Jotkut maat, erityisesti ne, joilla on kelluvat valuutakurssit, eivät ole vielä liittyneet tähän mekanismiin, koska se merkitsee merkittäviä muutoksia valuuttapolitiikkaan niille, joilla on kelluvat valuuttakurssit. Niin niiden on vahvistettu, ensin kiinnitettävä nämä kurssinsa ja, ja, ja sitten hankittava väline, joten, jolla asia hoidetaan tarvitaan merkittäviä politiikan muutoksia, jos näin on toiminto aikaisemmin. Sitten perussopimuksen muutoksista ja mahdollisuudesta euroalueen maille lähteä euroalueelta, kuten mainitsin, tämä on lähinnä EUn jäsenvaltioiden keskenään keskusteltava asia. Ja perussopimusmuutoksia on sitten pyydettävä. Tämä oli sama tilanne kuin Lissabonin sopimuksen osalta ja EU-sta irtautumisen osalta myös, mutta tämä ei varmastikaan ole suunta, jota Euroopan komissio tulee aktiivisesti tukemaan tai rohkaisemaan. Kiitoksia. Markus Kiitoksia sitten Markus Ferber, EPP. Olkaa hyvä. ich habe zwei kurze Fragen. Kiitoksia. Kaksi kysymystä ensinnäkin, mitä tulee Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson toteuttamiseen mitä ehdottaisitte tästä lakisääteistä luonteesta, joka liittyy maakohtaisiin suosituksiin? Voitaisiinko niitä vahvistaa sitten, mitä tulee pk-yrityksiin ja y- yrittäjyyteen? Minkälaisia toimia suunnittelette, jotta voitaisiin tukea pk-yrityksiä Euroopan pk-yrityslainsäädännön yhteydessä? Uh, Kiitoksia herra Ferber ensinnäkin näistä maa yksityiskohtaisista suosituksista. Täytyy huomata, että näiden suositusten täytäntöönpano ei ehkä ole niin korkealla tasolla kuin ehkä voitaisiin toivoa on arvioitu 10-14 prosenttia Euroopan parlamentti on arvioinut, arvioinut että tämä toteutuu 18 prosenttisesti, mutta on selvää, että ei ole minkäänlaisia sanktioita, jotka liittyvät näihin maakohtaisiin suostuksiin, eikä se ole myöskään aikomuksena. Joten tässä tarkoituksena todellakin olisi vahvistaa kyseisen maan sitoumusta ja omistajuutta koskien näitä suosituksia. Ja tämä tarkoittaisi, että todella keskustellaan syvällisesti sekä jäsenvaltion että työmarkkinaosapuolten kanssa näistä maakohtaisista suosituksista, samoin kuin keskustelemme esimerkiksi EU-rahoituksesta, operatiivisista ohjelmista, jotta varmistettaisiin se, että myös EU-rahoitus soveltuu näihin ma- suosituksiin. Tiedetään, että on myös rahoituksen makroehdollisuus. Sitä voidaan myös käyttää hyväksi näiden maakohtaisten suositusten yhteydessä. Euroopan komissio tietenkin ensimmäisen toisen kierroksen jälkeen voi olla tarkempi ja mm, tavallaan määräävämpi ja antaa myös tiettyjä tavoitteita. Ja jos näitä suosituksia ei noudateta ja se johtaisi liiallisiin epätasapainotilanteisiin, silloin ainakin liiallisen vajeen menettelytapa, makrotalouden epätasapainon menettelytapa ovat sellaisia välineitä, joita voitaisiin käyttää. Okei, okay, apparently help. Niin, ehkä unohdin vastata tämän kysymyksen. Anteeksi, aika tässä pääsi loppumaan. Jonas Kiitoksia seuraavana Jonas Fernandez, SND-ryhmä. Muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Dombrovskis. Kaikki olemme yhtä mieltä tästä yhteisestä valuutasta, jos siinä on useita valtioita mukana, saattaa olla tällaisia vapaamatkustajia. Tätä varten meillä on kasvo- ja vapaussopimus, on kuitenkin olemassa tuon sellaisia käyttäytymisiä ja valuuttaunionissa, kun on maita, joilla on myönteiset plussapuolella nämä vaihtotasot ja se välitetään devalvointi ja tuotetaan kestämättömiä talletustasoja, joka vaikuttaa muihinkin. Nämä on ulkoisia vaikutuksia, jotka epätasapainottavat tilannetta ja ne syntyvät vaihto taas se on ylijäämästä ja alijäämästä. Tähän mennessä EU-ohjausjaksossa ei ole kuitenkaan kiinnitetty samalla tavalla huomiota alijäämiin kuin ylijäämiin. Oletteko yhtä mieltä tämän vaihtotason epätasapainon Edelleen no, aiotteko ryhtyä joihinkin konkreettisiin toimiin koskien maita, jotka vaihtotason ylijäämän takia epävakauttavat muita maita? Aiotteko toimia EU-ohjausjakson sisällä tämän suhteen? Uh, the, uh, uh, question, uh, based... Niin, kysymys koskee lähinnä näitä taseita vaihtotason taseen alijäämään verrattuna vaihtotaseen ylijäämään. Laajat äh, vaihtotason alijäämät se var- selvästikin osoittavat, että ongelmia maassa on. Kilpailukykyongelmia, vientiongelmia. Niin tämä on toki asia, johon on puututtava ja tämä on varmasti yksi niistä indikaattoreista, jotka aiheuttavat kantavat huolta missä tahansa maassa. Ymmärrän, että yhden maan alijäämä merkitsee ylijäämä toisessa maassa loppupeleissä. Globaalikaupan taseen pitäisi olla tasapainossa. Tässä mielessä on aivan aika selvää, että ja tästä on keskusteltikin EKPn ja taloustieteilijöiden välillä siitä, että tarvittaisiin lisää kysyntästimulusta ylijäämämaihin. Ja tämä on selkeästi osa tätä yhtälöä, kun katsotaan euroalueen kehitystä, on katsottava molempia puolia, sekä alijäämämaita ja mitä pitää tehdä isolle alijäämille, mutta myös ylijäämämaita ja pohdittava sitä, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan kannustaa kysyntään ylijäämämaissa. maissa. Nämä ovat siis toisiinsa sidoksissa selkeästi. Kiitoksia. Ulrike Trebesius. Ulrike Trebesius, seuraavana ECR. Olkaa hyvä. Ja, äh, sehr ge- ich sitze hier, Herr Dombrovski. Sehr geehrter Herr Dombrovski. <clears throat> Herra Dombrovski. te ole, ole äh, Latvian entisenä pääministerinä tunnettu henkilönä, joka olette toteuttanut omassa maassanne tärkeitä rakenteellisia uudistuksia. Ja haluaisinkin tässä yhteydessä teiltä kuulla, mitä te ajattelette yleiseurooppalaisesta työttömyysvakuutuksesta, eh, eh, että koska nämä ajatellaan vaikka näiden toimien yli eri työmarkkinoilla esimerkiksi tulevat yleistymään ja sitten tietysti paikka paikoin työttömyys sitten saattaa jossain heikentyä, toisessa sitten taas parantua, kuten esimerkiksi Saksassa jotka sitten toisin kuin vaikkapa Latviassa nämä kipeät uudistukset on jo tehty. <clears throat> Äh, äh, toinen kysymykseni äh, olisi sitten se, että millä tavalla muunlaisia tällaisia oikeuksien siirtojärjestelyjä Euroopan unionin sisällä voitaisiin toteuttaa. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä yhteiseen työttömyysvakuutukseen tulee, sekin on, on teema, josta on äh, käyty keskustelua tällaisen äh, Eurooppa, äh, euroalueen finanssipoliittisten rajojen puitteissa, ja se, ja, mutta selkeää yksimielisyyttä tästä asiasta ei ole edes neuvostossa. Ja jos haluamme todellakin tähän suuntaan edetä, silloin, me, silloin tarvitaan tällainen sopimukseen, sopimusmuutosta ilman sopimuksen, perussopimuksen muuttamista tämä ei onnistu. Ja selväähän on myöskin se, että lisää suvereniteetti edellyttää myöskin lisää valvontavelvollisuuksia ja lisää vastuuta. Nämä kulkevat käsi kädessä. Tällä haavaa ei ei ole, kysy, ei, ei ole tällaista suunnitelmaa lähitulevaisuudessa. Ei, vasta kun perussopimusta aletaan u, uudistaa, niin sitten voidaan palata asiaan. Komissio kuitenkin haluaisi mm, varmistaa sen, että e, et, et, et, et eri jäsenmaiden työttömyysvakuutukset tulevat käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja kohdentuvat nimenomaan niihin ryhmiin, jotka ovat erityisongelmallisia, esimerkiksi nuoret. meillähän on tämä nuorisotyöttömyysaloite vireillä, jota pitää ajaa voimaperäisemmin, mutta mutta esimerkiksi vanhemmat ihmiset, jotka, jotka eivät ole vielä sitten päässeet eläkeikään asti, niin voisivat olla tässä kohteena. Eli tällä, tältä osin läheistä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa peräänkuulutaan. Jana Thun from the ALDE Group. Seuraavana Anna Thun ALDE-ryhmistä. Hearing Commission designated. Kun kuuntelimme Rova Marian ja viides, hän viittasi sosiaalisiin indikaattoreihin ohjausjaksossa. Hän puhui sosiaalisten indikaattoreista, että ne ovat tällainen köyhä sukulainen, ja niitä pitäisi vahvistaa. Jean-Claude Juncker on myös puhunut tarpeesta vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta politiikassamme ja tarkastella sosiaalisia vaikutuksia, joita talouspolitiikan päätöksistä syntyy. Kun ajatellaan sitä, että teitte työtä sekä Marian Taisen että Jean-Claude Junckerin kanssa, mitä olette mieltä tarpeesta vahvistaa sosiaalisia indikaattoreita Euroopan, Euroopan ohjausjakson yhteydessä, sitten kun ajatellaan hiltaisia kommentteja eri jäsenvaltioista, että on epätodennäköistä, että pystytään saavuttamaan taloustavoitteita aikataulussa, mikä on näkemyksenne siitä, miten tätä asiaa pitäisi viedä eteenpäin? Uh, well, uh, so as a... Mitä tulee sosiaalisiin indikaattoreihin, eurooppalaisen talouspolitiikan ohjauksen yhteydessä, ohjauksen yhteydessä. Täytyy sanoa, että olen ihan samaa mieltä komission puheenjohtaja Junckerin kanssa, samoin komission jäsenehdokkaan Tysonin kanssa siitä, että näiden indikaattorien roolia pitäisi vahvistaa. Se on asia, jonka itsekin olen toistanut montakin kertaa täällä ja haluan mielelläni tehdä erittäin tiivistä työtä sekä puheenjohtaja Junckerin että komissaari Tysonin kanssa, jota todellakin myös vahvistetaan sosiaalista ulottuvuutta. Edelleen pitää varmistaa, että talous- ja finanssipolitiikka kulkee enemmän käsi kädessä sosiaalista ja, sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa. Mitä tulee näihin lausuntoihin eri jäsenvaltioissa – taustalla olevan ajatuksen pitäisi olla, että kaikkia jäsenvaltioita pitäisi kohdella yhtä lailla, ja vaikkakin käytetään joustoa olemassa olevan kasvu- ja vakaussopimuksen yhteydessä, meidän pitäisi toimia yhdenmukaisella tavalla niin, että varmistetaan se, että kaikki jäsenvaltiot saavat samanlaisen kohtelun. Tämä on tässä kattavana periaatteena ja tässä pitää toimia avoimesti ja antaa tällaista eteenpäin suuntautuvaa ohjeistusta, että jäsenvaltiot ymmärtävät, minkä takia joustoa sovelletaan tai ei sovelleta. Kiitos. Seuraavana Kostadinka Kuneva GUE-ryhmästä. Αγαπητέ κύριε Hyvä Dombrovskis, Kuinka talouskysymyksille ja sosiaalisille kysymyksille annatte samanarvoisen kohtelun maissa, jossa toteutetaan leikkausohjelmia? On selkeää, että siellä poljetaan työntekijöiden oikeuksia, myös lakko-oikeutta. Haluaisin teiltä vastaukseksi kyllä tai ei. Troikaa harrastaa melkoista painostusta Kreikassa. Tällä hetkellä lakko-oikeuttakin poljetaan ja sovelletaan tällaista niin sanota knockout-toimia. Talous- ja sosiaalisessa ideologiassa ette voi puhua ainoastaan kansallisesta vastuusta. Mitä te aiotte tehdä tässä asiassa? Euroopan unionin prioriteettina on köyhyyden vähentäminen vuoteen 2020 mennessä. Tällaisen komission jäsen, jolla on myös sosiaalipolitiikan vastuuta. Oletteko valmiita tukemaan Euroopan parlamentin jäsenten ja kansalaisten virtautta, jotka pyytävät päättäjien puuttumaan köyhyyteen yhtä tiukasti kuin puututtiin alijäämään ja velkaantumisongelmiin. Well, uh, thank you for this. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Ensinnäkin jälleen kerran näistä ohjelmamaista. Aivan ensimmäisenä Troikan osalta meidän pitäisi toimia niin, että varmistetaan se, että Troikan ehdotuksia ei tarkastella ainoastaan koskien niiden taloudellisia ja finanssipoliittisia vaikutuksia, vaan myös huomioiden niiden sosiaaliset vaikutukset. Ja tämä on asia, jonka kanssa uusi komissio todella haluaa tehdä työtä ja saada aikaan konkreettisia mekanismeja, että tämä voidaan varmistaa. Mainitsitte joitakin erityisiä Troikan vaatimuksia Kreikalle. Tällä hetkellä en ole sellaisessa asemassa, jossa voisin antaa täsmällisiä vastauksia, mutta on varsin selvää, että haluaisin keskustella tästä kahdenkeskisesti sen jälkeen, kun olen tutustunut yksityiskohtaisemmin Troikan vaatimuksiin eri jäsenvaltioissa. Euro, eurosta ja sosiaalista vuoropuhelusta vastaavana komission jäsenenä aion tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, Troikan kanssa ja pyrin viemään komission prioriteetteja, jonka mukaan tehdään sosiaaliset vaikutusarvioinnit selkeämmiksi päätöksenteossa. Kiitoksia. Bas Eichhout from... Uh, sitten Bas Eichhout, vihreät, olkaa hyvä. Thank you, and uh, thank you. Kiitos, äh, kiitos äh, herra Dombrovskis tähän astista vastauksistanne. Aina välillä toteat, että on, äh, on tarkkaan hahmottaa asemaanne kollegiossa. Mutta nyt, nyt kun puhun teistä, henkilö, teiltä henkilökohtaisesti tilaisuus kysyä näistä asioista. Ensinnäkin sosiaaliset indikaattorit, niiden merkityksessä kiitos, että mainitsin mutta oletteko valmiit sitten tarttumaan toimeen, korjaaviin toimenpiteisiin siinä vaiheessa, kun käy ilmi, että jäsenmaat eivät niitä täytä? Esimerkiksi jos epätasa-arvo kasvaa, oletteko valmiit sitten tarttumaan korjaaviin toimenpiteisiin, reippaan otteisiin. Mitä euroon tulee, tämä aika epämääräinen. Avasitte kylläkin eh, mahdollisuuden ja rautitte ovea e-, e-, eurosta lähtemiselle, joka eh, tietysti hiukan hämmentää eh, teidän asemanne. Haluamme suoraan kuulla, kuulla teiltä, kannatteko euroa, seurattako sen takana ja haluatteko, että kaikki pysyvät siinä. Ja e-, usea, uusia liittyy. Kiitoksia näistä kysymyksistä kysymyksistä. Ensinnäkin mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen näistä sosiaalisista indikaattoreista ja niiden eh, merkityksestä. Samaa mieltä olen kuin Marian Taissenkin esimerkiksi omassa kuulemistilaisuudessaan mainitsi tästä näistä sosiaalisista indikaattoreista, että niiden painoarvon pitäisi olla täysimittainen eh, silloin, kun tehdään maakohtaisia suosituksia – hänen kanssaan olen aivan samoilla linjoilla. Ja Almankin Kinjo ilmoittautua hänen hankkeetteensa tukijaksi, tukijaksi tällä saralla. Mitä sitten tulee näiden ähm, pakotteiden lanseeramiseen, me, mehän tiedämme, ettei, että tällaiset indikaattorit laukaise mitään pakotetoimia sinällään, niistä on jo keskusteltukin, mutta sellaisissa tapauksissa että jos epäsuhta kasvaa kohtuuttomaksi jollain muulla saralla, ja sitten toisaalta, jos niihin näyttää kytkeytyvään näitä sosiaalisia ulottuvuuksia painavalla tavalla, niin sitten se voi olla mahdollista. Eurosta, e, euron osalta minusta mielestäni totesin selvin sanakääntein, että Euroopan, Euroopan komissio on nyt sellaista liikehdintää kannata. Kyllä minä henkilökohtaisesti seison tiukasti euron takana. Ja on aikoinaan euroalueeseen liittymiskeskustelun yhteydessä kampanjoin voimaperäisesti Latviassa tämän asian puolesta siitä riippumatta, että euroalue nyt ei näyttänyt kovin houkuttelevalta, niin vakuutin, että miksi sinne kannattaa liittää, miksi euro on vakaa valuutta ja miksi tällä alueella on erinomaisen valoisa tulevaisuus edessään ja miksi siihen silti kannattaa liittyä, vaikka nyt tällainen kriisi tässä meillä onkin riesanamme. Ja miksi on hyvä ajatus, että Euro, Euroopan unionin jäsenmaa euroalueeseen liittyy, niin on hyvä idea meistä kaiken kaikkiaan. Laura Agia. Laura Agian, EFDD. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsenehdokas Sombrovskis. Olen täällä edessänne. Täällä kautta ylhäällä. Puhutaanpa hetki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta. Teidän kantanne eurosta on liiankin selvä. Tiedätte, että sosiaalinen vuoropuhelu edellyttää, että mukana ovat työmarkkinaosapuolet. Haluaisin esittää teille esimerkin, joka koskee omaa aluetta. Niin Olen itse italialainen ja umbrialainen. Umbriassa Ternissä on teollisuuslaitos ollut olemassa jo 130 vuotta Kyseessä on laitos, joka kuuluu Tissen ryhmälle, joka on suunnitellut noin 500 työntekijän leikkauksista. Tämä merkitsee, että noin tuhat henkilöä pian menettävät takuunsa. Haluaisin kysyä teille, nyt kun puhutaan työmark- sosiaalista vuoropuhelusta, oletteko sitä mieltä, että olette todellinen vuoropuhelu vai on, jatketaanko tällaisia enemmän tai vähemmän hyödyllisiä tapaamisia loputtomasti, vai haluatteko todella tehdä jotakin tämän sosiaalisen vuoropuhelun piirissä? Kiitoksia. Uh, well, uh, thank you for this question. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Sosiaalista vuoropuhelusta Sitähän käydään eri tasoilla, myös EUn tasolla ja kansallisella tasolla. EUn tasosta on varmastikin varaa vahvistaa sosiaalista vuoropuhelua EU-toimielinten välillä ja työmarkkinaosapuolten välillä sekä myös sosiaali- ja työmarkkinaosapuolten välillä itsessään. Viime vuonna EUn työmarkkinaosapuolet eivät tehneet yhtään itsenäistä ehdotusta EU-tasolla. On kyllä toimialan kohtaisia ehdotuksia, mutta yhtään EU-tason ehdotusta ei tullut, jotka olisivat olleet globaaleja ehdotuksia eikä toimialan kohtaisia. Olisi siis vahvistettava dialogia myös osapuolten taholta itseltään. Tämä helpottaisi tilannetta. Sitten kansallisesta tasosta kansallinen työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu varmastikin on lähinnä jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin ja työmarkkinaosapuolten välisiin toimivaltuuksiin kuuluvaa. Mitä te sitten te voitte tehdä EU-tasolla? Koskee sitä, että otatte täysin mukaan eu työmarkkinaosapuolet niillä aloilla, jotka koskevat niiden omia valtuuksia. Jos nyt keskustelemme tietystä maasta ja tietystä yrityksestä, niin tämä kuuluu kansalliselle työmarkkinaosapuolelle ja hallitukselle. Niiden olisi kes- keskusteltava asiasta. EU on varmistettava puitteet, joilla rohkaistaan sosiaaliseen vuoropuheluun ja työpaikkojen luomiseen ja talouden kasvuun. Nämä ovat vähän vähemmän problemaattisia asioita kuin se, mistä itse puhuitte. E ja sitten Lenners EPP. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Dombrovskis, että olette tullut, tullut paikalle. Kiinnostavaa kuulla teitä e- erittäin menestyksekkäinen Latvian entisenä pääministeri, joka köi vakavan kriisin läpi ja sai maan kasvun, niin tulette EU-ssa ja täällä jotkut ehdottavat, että te olette huonosti. Minä pikemminkin sanoisin heille, että kysyisivät teiltä neuvoja ja seuraisivat teidän esimerkkiänne. Mitä tulee omaan kysymykseeni, Yksi päähaasteista talous- ja rahaliitossa on löytää tie vastata asymmetrisiin sokkeihin euroalueella ilman, että luodaan pysyvää siirto, varaisiirtounionia. Haluaisin kuulla teidän ajatuksenne tästä. Tämänhetkinen komissio on vain keskittynyt tapoihin ottaa mukaan eurooppalaiset työttömyystuet Mielestäni Tämä ei ole hyvä ajatus. Minä haluaisin kuulla teiltä, onko teillä mitään muunlaisia ideoita kenties. Okay, uh, äh, uh... Äh, Kiitoksia. Tietysti tiedämme, että asymmetriset shokit, mitä tulee euroalueen finanssipoliittiseen rahoituksen kapasiteettiin, on varsin ristiriitainen aihe, samoin tämä tulonsiirtounioni ja tässä näkemykset ovat todella jakautuneita. On joitakin aloitteita, joihin mielestäni voidaan ryhtyä EU-tasolla, jotka voivat auttaa aivan erityisesti niitä maita, jotka ovat vaikeuksissa. Ja jotkut näistä aloitteista ovatkin jo käytössä, kuten nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite. Tätä me todellakin tarkitsemme. Pitää nopeuttaa näiden asioiden täytö- toimeenpanoa ja laajentaa, mietitään miten laajentaa näitä ohjelmien to, toimialaa ja ehkä voidaan myös niitä pidentää. Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä sosiaalisista ja ehkä myös taloudellisista ongelmista, joihin pitää tarttua EU-tasolla. Ja mielestäni tämä on sellainen aloite, joka on todella hyvä ja sellainen, mitä pitäisi jatkaa. Sitten, miten voidaan helpottaa investointeja tässäkin, kun keskustelemme 300 miljardin investointipaketista, meidän pitää tässäkin tarkastella, miten investointipaketti auttaa taloudellisessa kasvussa ja kehityksessä kaikki, koko EU-ssa, mutta aivan erityisesti ohjelmamaissa. Sen jälkeen on EU-rahastoja. Tämä on tällainen pysyvä tulonsiirtomekanismi, niin kuin te sanoitte, mutta meidän pitäisi käyttää myös niitä EU-varoja kohdennetummalla tavalla, jotta voidaan saavuttaa EU 2020 tavoitteet, ottaa huomioon maakohtaiset suositukset ja myös keskittyä siihen, mitä EU-varoja käytetään, jotta saadaan aikaan kasvua ja työpaikkoja. Kiitos. Kiitoksia sitten Pervans Beres, SND-ryhmä. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen ehdokas. Sanoitte, että haluatte, että Euro menestyisi. merkitseekö se, että se siirryttäisiin muualle, koska olette valmiita teknisesti neuvomaan jäsenvaltiota, joka haluaisi lähteä eurosta ulos? Merkitsekö euron menestys sitä, että vähennetään makrotaloisia epätasapainoja koska nyt 200 000 nuorta omassa maassa ne on joutunut lähtemään teidän maastanne, eikä se joudu siitä, että meillä on vapaa liikkuvuus, vaan siksi, että he äänestivät jaloillaan, koska heillä ei ollut mahdollisuuksia innovoida ja saada työpaikkoja maassa, jonka te olette mukaan nostaneet jaloilleen. Puhuitte joustavuudesta, vakauspaketista, näiden rakenneuudistusten lisäksi voisitteko antaa yhden e, esimerkin siitä, mitä tämä joustavuusmarginaali on, jota e, olisi huonosti e, käytetty aikaisemmin hyväksi, kun komissio on työtään tehnyt. Sanoitte myös, että teidän maassanne on tehty poliittisia virheitä teidän vastuullanne Haluaisin, että antaisitte yhden esimerkin poli- poliittisesta virheestä, jonka olisitte mieluummin jättäneet tekemättä. Uh, jā, tātad šeit atkal bija uh, uh, Kiitoksia. Tässä oli taas kolme kysymystä. Latvian tilanteesta, kun keskustellaan, niin vastaan latviaksi. Haluaisin toistaa vielä sen, että kun minä johdin hallitusta, otin syliini kriisin, jonka val, val, oli jo val, valmiina. Vuonna 2009 olimme vaikeassa tilanteessa ja kansainvälisessä äh, ohjelmassa mukana – aikaisemmin puolueenne oli ollut oppositiossa. Saimme alan talouden jaloilleen. Vuoden aikana on, pääsimme kasvun tielle. Ja vienniti alkoi vetää. Lisäksi investoinnit lisääntyivät ja näin pystyimme pääsemään tilanteeseen, jossa Latvialla on yksi kaikkein voimakkaimmista kasvuluvuista. The instability and growth pact, I have... Niin, no joustavuus koski tätä jo, vakaus- ja kasvupakettia, jos minulla olisi lisäaikaa voisin käyttää tästä kaksi minuuttia tai muussa tapauksessa voisin kahdenvälisesti keskustella asiasta, koska se on toki hyvin tärkeä kysymys ja, ja joustavuutta kyllä on vakaus- ja kasvupaketissa – jota voidaan käyttää. Mikäli saan tästä seurantakysymyksen, niin käyttäisin kaksi kysymystä pelkästään siihen, tai muussa tapauksessa keskustelen siitä teidän ne kahdenvälisesti. Anteeksi vain. Okei. Okay. I'll give the floor till, to Madam McIntyre from McIntyre, SR. E Kiitoksia, herra Dombrovskis. Täällä päin olen. Niin kuin sanoittekin, te olette tietoinen siitä, että sosiaalinen vuoropuhelun mekanismit EU-tasolla voivat olla varsin erilaisia näistä mekanismeista jäsenvaltiotasolla sosiaaliset osa, työmarkkinosapuolen oikeus tehdä Euroopan laajuisia TES-sopimuksia, ne saavat juridisen voiman ministerineuvostosta, johon asia, jonka piirin asia kuuluu. Kun työmarkkinosapuolet näin tekevät, neuvosto voi hyväksyä tai hylätä ehdotuksen, mutta eivät voi muuttaa tätä ehdotusta. Viimeisessä täysistunnossa, viimeisen parlamentin kaudella me hyväksyimme työllisyysasiakunnasta mietinnön, jonka nimenä oli, miten EU voi luoda hyvän ympäristön yrityksillä ja startup-yrityksillä luoda työpaikkoja. Muun muassa tämä mietintö vetosi siihen, että työmarkkinaosapuolet hyväksyvät tällaisia älykkäitä sääntelyvälineitä lisäisivät vaikutusarviointien määrää neuvotteluissaan ja esittämiset pyytäisivät myös vaikutusarvioita komissiolta. Voisitteko tarkastella, miten työmarkkinaosapuolten sopimuksissa voitaisiin eh, käsitellä näitä älykkäitä sääntelyvälineitä EU-ssa? Well, uh, thank you for this, uh... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mitä tulee työmarkkinaosapuolien autonomisiin sopimuksiin. Se on todellakin näiden oikeus laatia itsenäisiä sopimuksia niin horisontaalisesti EU-ssa, EU-tasolla tai alakohtaisia autonomisia sopimuksia voidaan myös laatia. Sitten kun tällainen sopimus on voimassa, ja työmarkkinasopimukset pyytävät, että siitä tulisi lainsäädäntöä. Komission pitäisi silloin työstää tätä asiaa ja pyrkiä tähän, mutta tietysti vaikutusarvio tällaisten riippumattomien sopimusten kohdalla, samoin vaikutusarviot mistä tahansa muusta lainsäädäntöehdotuksesta täytyy tehdä, jotta voidaan kattaa erilaisia aspekteja, taloudellisia, sosiaalisia, sääntelykysymyksiä, että loppujen lopuksi päädytään tasapainoiseen loppuehdotukseen ja tasapainoiseen tulokseen. Minä todellakin haluan tehdä yhteistyötä komission ja sen ehdokkaan Marian Taisenin kanssa ja tutkia myös tätä mainitsemaani mietintöä ja tarkastella, miten voidaan siirtää tämä järjestelmä autonomista sopimuksista ja tämä vaikutusarviointikysymys, miten se voidaan sieltä eteenpäin. Sir from the ALDE group. Kiitoksia sitten ALDE-ryhmästä Ulla Turnes. Much chair. Uh, on the social dialogue. Kiitoksia puheenjohtaja. Minullakin olisi tässä sosiaalista vuoropuhelusta kysymys. Olen aika tyytyväinen tämän vuoropuhelun tarpeellisuutta koskevaan kommentointinne. Mutta, mutta muistan heinäkuisen keskustelun Strasbourgissa, jolloin Juncker totesi olevan tarpeellista määrätä vähemmäispalkat kaikkiin jäsenmaihin, ja hän lupasi myöskin tarttua toimeen. Mutta nyt sitten perustamissopimusten mukaisesti palkat ovatkin jäsenmaiden toimivaltaa kuuluva asia. Niinpä kysynkin nyt teiltä, herra Dombrovskis, mihin toimenpiteisiin te aiotte tarttua varmistaaksenne tämän sosiaalisen vuoropuhelun ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun roolin vankistamisen, jos tämä kysymys hautautuu. Niin, mitä tulee näihin minimipalkkoihin jäsenmaissa. Olikin todella Junckerin, puheenjohtaja tarjokas Junckerin ehdotus, mutta samaan hengenvetoon hän totesi, että kaikkia jäsenmaita kannustetaan näihin, näiden vähimmäispalkkojen määräämiseen. Ja me voimme tähän vaikuttaa sitten maakohtaisten suoritusten kautta ja tämän jäsenmaiden kanssa käytävän vuoropuhelun yhteydessä niin ikään. Toki työmarkkinaosapuolet ovat eri tavalla yhteyksissä keskenään eri maissa. Toisissa maissa työmarkkinajäsenmaiden läsnäolo on hyvinkin kourintuntuvaa ja näkyvää, ja vähimmäispalkoista sovitaan työmarkkinaosapuolten neuvotteluissa, yleisissä TES-neuvotteluissa – emme mekä tietenkään voi sitten läht, voimme, voi lähteä poikkiteloin esiintymään sitten näiden ta, osapuolten tapauksessa, mutta yleisesti ottaen komissio kannustaa vähimmäispalkkoihin. Uh, I'll give the floor to Edward Kukan from Edward Kukan, EPP. Olkaa hyvä. Madam Chair, Mr. Commissioner, I... Puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Muistan yhden teidän kirjallisista vastauksistanne, jossa totesitte, että aiotte rohkaista jäsenvaltioita siihen, että niiden työmarkkinat olisivat vastuullisempia, avoimempia, osallistavampia. Euroopan väestö ikääntyy. Meidän on taattava niille, jotka ovat yli 50-vuotiaita, ja sosiaalisesti ja taloudellisesti aktiivisia, että heitä ei tulla syrjimään työmarkkinoilla. Kuinka aiotte varmistaa, että tällaista, tällainen otetaan huomioon? että ikääntyminen otetaan huomioon ja kuinka voitte varmistaa tehokkuun työ, yhteistyön työmarkkinasopolten kanssa tässä asiassa? Nämä ovat kysymykseni. Toivotan teille onnea uuteen työhönne. Mr. Kukan, uh, äh, so, uh... Äh, Kiitoksia herra Kukan. Työmarkkinoista ja ikääntymisestä. Ikääntyminen on yksi suurimmista haasteista Euroopan sosiaalinen ja sosiaalisen ja talousmallin uhkana on aivan selvää, että on helpompi pitää yllä tämän kaltaista sosiaalista mallia, kun väestö on kasvava tai ainakin ainakin, jossa on vakaa ikärakenne, kun jos meillä on ikääntyvä ikärakenne. On siis hyvin selvää, että on katsottava, kuinka voimme sopeuttaa sosiaalisia järjestelmiämme ja työllisyysjärjestelmiämme niin, että ne vastaavat sellaista todellisuutta, jossa Eurooppa ikääntyy. Tässä mielessä on hyvin tärkeää, että todella kannustamme ihmisiä pysymään työmarkkinoilla, jos se on mahdollista. Ja tarjoamme myös kohdennettua tukea henkilöille, jotka ovat varhaiseläke iässä, joilla on usein vaikeuksia löytää työpaikkaa. näillä henkilöillä pitäisi olla mahdollisuus uudelleen kouluttautua heidän ikäryhmänsä tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti, työmarkkinamahdollisuuksien mukaisesti, niin että nämä henkilöt voivat pysyä aktiivisena mahdollisimman pitkään työmarkkinoilla. Mutta tämä on todella hyvin vakava haaste ja se tulee kyllä pysymään keskuudessamme vielä vuosia ja vuosikymmeniä. Meidän on kaikkien tehtävä työtä yhdessä, jotta löytäisimme poliittisia vastauksia tähän haasteeseen. Steinrück. sitten Jutta Steinrück, SND-ryhmä. Herr Domkowskis, ich habe zunächst eine Nachfrage. Kiitoksia. Äh, jatkokysymys äh, koskien tätä lähetettyjä työntekijöitä. Mitä ajattelitte siihen tehdä? En ole oikein ymmärtänyt, tai sitten se äh, jäi tulkkauksen jalkoihin mainitset nämä yhteneväiset oikeudet tai näissä, nämä kriteerit näissä tässä eurooppalaisen talouden ohjausjakson mittaan ja totesitte, tai komissaarikandidaatti Taisenin kanssa niistä sopivan. <clears throat> Eh, esimerkiksi eh, kampamoalan työturvallisuus- ja terveyskysymyksiä e-, ei eh, seurattu loppuun viime vaalikaudella. Ja tällä, onko tässä, tästä tämä työmarkkinavuoropuhelu sitten, sosiaalivuoropuhelu, todellakin näin korkealla agendalla kuin väitätte? Milloin aiotte sitä käynnistellä? edustaja Steinrück. Tässä oli taas kolme kysymystä. Ensinnäkin äh, lähetetyt työntekijät. Olin vain yhtä mieltä siitä, mitä äh, edustaja, komissaari ehdokas Tyssenin kuulemistilaisuudessa todettiin, että, että äh, on tarkoitus kohdennetusti uudelleen arvioida tämä, tätä direktiiviä ajatellen juuri tätä sosiaalisia, sosiaalista vuoropuhelua. Ja tähän kuuluu esimerkiksi vähimmäispalkkatulkinta ja sen isäntämaa periaatteen nojalla. Nyt on ilmennyt, että on koko joukko porsareikiä, josta sitten epäasialliset toimijat ovat luikahtaneet, on tulkittu tätä, näitä määräyksiä turhan väljästi kannatan äh, Rova Tysonin aloitetta äh, voimakkaasti ja aion häntä sitä sinne sitten tukea. Ja mitä sitten tulee näihin sosiaalisiin indikaattoreihin, jo kerran siihen kertaan siihen vastasinkin, ja olen äh, yhtä mieltä Marian Tysonin ehdotuksen kanssa, ja valmis sitäkin tukemaan, kun se, sen aika koittaa Sanoit tietenkin ihan samalla, samaa sanamuotoa tietenkään sen käytä. Ja sitten mitä kampaajiin tulee ja partureihin, mitä tämähän on nyt aika monimutkainen asia. Siinä on tällaista ö, ö, itsenäisen sopimuksen sektori ja siellä työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä on valmistettu riittävä tai tarpeellista, tarpeellinen lainsäädäntöehdotus. Samalla kuitenkin kymmenen jäsenmaata on veronut, ettei sitä lähdetä ajamaan. Ja äh, äh, Euroopan parlamentissa ei nyt tietysti kaikissa ryhmissä ei olla äh, ollenkaan yhtä mieltä sen hyväksyttävyydestä. Eli siksi meidän pitääkin toimia yhteistyössä jäsenmaiden kanssa sen varmistamiseksi, että kun tätä lakia ajetaan, niin että se sitten myöskin hyväksytään. Nyt kymmenen jäsenmaata on jo poikkiteloin jäsenmaita, joita nyt ei normaalisti epäillä edes mistään sosiaalista polkumyynnistä, ovat siinä nyt neiden joukossa. From uh, the EPP. Sitten on Mark Karas, EPP, olkaa hyvä. Eh, arvoisa eh, varapuheenjohtaja ehdokas, tervetuloa lämpimästi. Ja, ja eh, kiitoksia siitä, että haluatte sitten tukea Euroopan parlamentin ajatusta tällaisten hätäratkaisujen avoimuuden lisäämisestä. Tämä ohjausjakso on kaikkein tärkein instrumentti silloin, kun ajatellaan meneillään, olevan, meneillään olevia olevan talouspoliittisessa tilannetta ja siinä otettavia askelia. Millä tavalla sitten tämä voimme euroaluetta vahvistaa. Ajatteletko pistää tästä EMSstä tehdä tällaisen eurooppalaisen yhteisvaluutan välineen ja voisitteko sitä kautta sitten pääs pyrkiä syventämään sosiaalista vuoropuhelua? Okei, okay, uh, thank you, Mr. Quar- Kiitos, herra Karas. sinä oli koko joukko kysymyksiä, jotka tähän kommenttiin lähden eh, keskeltä, eli ESM, että siitä tulisi Euroopan eh, raha, eurooppalainen rahasto. Eh, tällaisesta rahastosta on, on joskus aikoinaan käyty keskustelua, mutta en hiljakkoin sen perustaminen on siinä mielessä ilmassa, mutta näin keskipitkällä aikavälillä kannattaisi keskittyä siihen, että tämä ESM saatettaisiin osaksi yhteisön verkostoon, että se on hallitusten välinen verkosto. Tietysti jos sopimusta asianmukaisesti muutetaan se osaksi yhteisöä, yhteismenettelyä saadaankin. Mutta johdannossani totesin, että, että meidän pitäisi mahdollisimman paljon ja tiivisti tehdä yhteistyötä yhteisö, yhteisten puitteissa. Ja meillä on tässä tällaisia hallituksen välisiä hankkeita aina välillä ollut, mutta ne oikeasti, oikeasti kyllä myös kannattaisi osaksi tätä yhteismenettelyä tuoda ja saattaa. Kun tulee makrotalouden hallinnasta, siitä jo puhuinkin. Se on aika mutkikas äh, asiakokonaisuus, mutta, mutta tässä on erilaisia ulottuvuuksia, erilaisia toimintasäikeitä, joita kannattaisi valtavirtaistaa ja yhdistää niin, että saisimme kattavamman ja, kattavamman ja, hel, siis helposti ymmärrettävämmän toimintaympäristön. kun me tätä toimia, näitä toimia arvioimme, että minusta tämän pitäisi olla tavoitteena, samoin kuin sitten työmarkkinaosapuolten tiivimän yhteistyön. Kiitoksia sitten SND-ryhmästä Agnes Jongerius. Kiitoksia, olen täällä. Kysyn kysymykseni hollanniksi. Eh, meneer Dombrovskis, um, u heeft al eerder gesproken over het balanceren van... Hetken puhuitte talous- ja sosiaalipolitiikan tasapainosta. Tästä haluaisin puhua teille. Viime aikoina on ollut yhä enemmän tuomioistuimen tuomioita talous, taloudellisen vapauden hyväksi, jota, jonka myötä sosiaaliset oikeudet ja edistys kärsivät, ja näitä tuomioita on yhä enemmän. Hyvin vähän aikaa sitten Sieltä tuli hyvin huolestuttava merkittävä tuomio, jonka mukaan ei tunnustettu vähimmäispalkkaa työntekijöille. Ja tuomioistuin päätti, että ei ole mahdollista toimia näin, että tässä rikotaan taloudellista vapautta ja sitä koskevia syy, sääntöjä. näemme yhä enemmän sellaisia käytäntöjä, joissa työnantajat antavat tällaisia nollan tunnin sopimuksia ja vaativat työntekijöitä toimimaan keinotekoisesti itsenäisesti. Kuinka aiotte ratkaista nämä ongelmat? Tässä on perustavalla olevat sosiaaliset oikeudet ja toisaalta talouden vapaudet. Kuinka aiotte sovittaa nämä yhteen ja kuinka aiotte täytäntöönpanna todellisen sosiaalisen edistyksen protokollan? Uh, uh, okay, uh, thank you very much for this uh, question. So, uh... Kiitoksia tästä kysymyksestä. Työmarkkinan kehityksestä on kyse viime vuosina ja vuosikymmeniä on kehittynyt tällainen kahden kerroksen työmarkkinatilanne – ja on useita uusia eh, ajatuksia, kuten nämä nollatuntisopimukset ja, ja keinotekoiset eh, itsenäiset eh, ammattiharjoittajat ja näin tällaisilla järjestelyillä on pyritty välttämään lainsäädännön toteuttamista. Tähän on toki puututtava. Teemme yhtä, yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että pyritään parantamaan tätä niin sanottua joustoturvaa työmarkkinoilla. Samaan aikaan olisi katsottava, millaisia porsaanreikiä hyödynnetään, jotta voitaisiin välttää työmarkkinalainsäädäntöä, kuten tällaisia kuten esimerkiksi tällainen keinotekoinen itsenäisen ammattiharjoittaja aseman tällainen käytäntö leviää. Ja nyt meidän olisi tarkasteltava, kuinka voimme saada yhdennettyä työmarkkinoita niin, ettei olisi tällaista kahden tason työmarkkinoita, jossa olisi osa ihmisestä hyvin suojattuna ja toiset ilman minkäänlaista suojaa. Mitä sitten tulee Euroopan tuomioistuimen tuomioihin? Komission edustajana en varmaankaan lähde kommentoimaan enkä ainakaan kyseenalaistamaan näitä tuomioita. Minusta meidän pitää kunnioittaa tuomioistuimen päätöksiä ja täytäntöönpantavaa niitä. Samaan aikaan tietenkin on katsottava, kuinka voimme parantaa puitteistamme. Thank you. I'll give the floor to... Kiitoksia seuraavana Ivana Maletic, EPP. Zahvaljujem predsjedavajuća. Poštovani gospodine Dombrovski. Kandidaat za potpredsjednika komisije. Kiitos herra Dombrovskis. Olen mielissäni siitä, että te olette talous- ja sosiaalipolitiikan vastaava komissiossa. Teillä on tarpeellinen tietotaito ja entisenä Latvian pääministerinä osoitette päättäväisyyttä ja rohkeita otteita – minä olen saanut tehdä yhteistyötä monien asiantuntijoiden kanssa, ja hehän, jotka olivat täällä EU jäsenyysneuvotteluissa mukana. Minun teki, minun teki suuren vaikutuksen Latvian julkisen sektorin virkamiesten pätevyys. Siitä, siitä onnistu, onnittelut. Mitä sitten tulee näihin ähm, ma- ma- maakohtaisiin suosituksiin eurooppalaisten rahojen äh, hyväksikäyttämiseksi, äh, on äh, kysymys. Ja miten ajattelitte jäsen, jäsenmaiden, jäsenmaiden EU-budjetin käyttöä jatkossa valvoa tarkemmin, koska se on yksi kompastuskivistä? Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mitä sitten kohesiopolitiikka ja maakohtaiset suositukset lähennetään toisiinsa. Aika paljon tällä saralla ja on tehtykin. Jäsenmaat neuvottelevat kumppanuussopimuksensa ja yhteistyönsä puitteet komission kanssa. Ja yksi komission painopisteistä on näissä suosituksissa varmistaa kohesiopolitiikan mukainen rahoituspolitiikka ja että nämä maakohtaiset suositukset sitten painottavat sitä, että rahat suunnataan paremmin niin, että talouskehitys on parempaa ja työpaikkoja syntyy enemmän ja samalla myöskin sosiaalisiin ongelmiin voidaan pureutua ja Euroopan sosiaalirahastoa käytetään asianmukaisesti hyväksi ja hyödyntään sen mahdollisuuksia maan yhteiskunnallisten sosiaalisten ongelmien ratkomiseksi. Minun vastuualueeni ulkopuolella ovat vähän nämä maksatukset kylläkin, suorat maksut kuitenkin, mutta selvähän on, että tässä on ongelmaa koska neuvosto estää nämä maksut ja pyrkii nämä saamaan maksut, että maksusitoumukset vuosittaisissa budjeteissa al, jäämään alle monivuotisessa rajoituskehyksessä annetun katon. Mutta näissä toimielinten välisissä sopimuksissa, sopimuksissa edellytetään, että, että, ne, että neuvostokin tätä sopimusta noudattaa, siis me ja parlamentti, niin että tällaista maksu, maksatuskriisiä ei pääse syntymään. Eh, S&D Kiitoksia sitten Javier Lopez, S&D, olkaa hyvä. Buenas tardes. Iltapäivä. Niin kuin tiedät tai teidän pitäisi tietää, on Troika on määrännyt uudistuksia viime vuosina ja se on käsittänyt on ollut varsin julmia leikkauksia budjetissa ja julkisissa palveluissa, ja siellä on järkyttäviä sosiaalisia seurauksia. On joitakin maita, jotka ovat nyt paremmassa kuin neljä vuotta sitten. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jotkut ovat paljon huonommassa tilanteessa kuin neljä vuotta sitten oli sitten kolmanneksi. Tästä syntyy haita- haitallisia taloudellisia vaikeuksia, ja kaikkea tätä sovelletaan ja puuttuu selkeästi demokratista tili- velvollisuutta. Puheenjohtaja Juncker on sitoutunut äh, ottaa sen virkansa vaikka tekee sosiaalisia vaikutusarviointeja uudistussuunnitelmista. Ja me olemme painostaneet juuri tähän ryhmästämme. Mistä tulevat koostumaan nämä arviointisuunnitelmat sosiaalisesti? Siis konkreettisen esimerkkejä pyytäisin sitten toiseksi. Voitteko vakuuttaa, että tänä tästä ei jää pelkkää tekstiä paperille näistä arvioinneista. Ja sitten kolmanneksi ja viimeiseksi, jos joku arviointi antaisi merkkejä siitä, että joku vaikuttaa sosiaalisesti kielteisesti, vetäisittekö tällaisen ehdotuksen pois, kyllä vai ei? Uh, jā, tad paldies par jūsu uh, jautājumu. Uh, Kiitoksia kysymyksestä. Tämän kuulemisen yhteydessä olemme jo keskustelleet aika pitkäänkin päätöksistä, joita tehtiin silloin, kun oltiin pääsemässä pois kriisistä ja missä määrin Troikka vaikutti tai ei vaikuttanut työllisyyteen ja sosiaalisiin seura- seurauksiin. Uuden komission tarkoituksena on korjata olemassa olevaa tilannetta ja tehdä päätöksiä ottaen huomioon ei vain rahoituskestävyys, vaan myös otetaan, laaditaan näitä sosiaalisen vaikutuksen tutkimuksia. Komission valittu puheenjohtaja ja Rova Täisen, joka on vastuussa sosiaaliasioista. Molemmat toimivat tässä ja minä olen valmis tekemään kaikkien kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että tämä sitoumus ei jää pelkäksi tekstiksi paperilla. Thank you. Uh, I'll give the floor to Heinz. Kiitoksia. Seuraavana EPPn Heinz Becker. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja tässä sosiaaliasioiden valiokunnan pitkäaikaisen esine tervehdin ilolla sitä, mitä sanoitte sosiaalista vuoropuhelusta ja työmarkkinaosapuolten roolista sitten ennen laajemminkin tulevan politiikassa, mutta sosiaalipolitiikka Euroopan unionissa on subsidiariteetin nojalla jäsenmaiden vastuulla – voisitteko tehokkuuden parantamisen nimissä äh, tällaista, tällaista bench learning äh, <clears throat> tointa, eli että otettaisiin opiksi parhaista äh, naapurimaiden parhaista käytänteistä sitten opiksi näissä asioissa. Ja se voisi olla sitten tällainen selkeä seuraus ja sitten myöskin jollakin tavalla sitovammin voisi myöskin eurooppalaista politiikkaa auttaa. Latviassa näkyy onnistuneen ainakin. Kiitos näistä kysymyksistä. Mitä tulee läheisyysperiaatteeseen, selvähän on, että tämä on perustavaa laatua oleva asia Euroopan unionin toiminnan kannalta – että vain ne asiat, jotka on parhaiten hoidettavissa EU-tasolla, jossa ja on, tulee selkeä eurooppalaista lisäarvoa siihen asiaan hoitoon, niin ne vain ja ainoastaan käsitellään eurooppalaisella tasolla. Ja kyllä tämä uusi komissio aikoo tätä periaatetta kirjaimisesti noudattaa. Mitä sitten tulee näiden parhaiten käytäntöiden, käytänteiden jakamiseen ja muilta ottamiseen on asia, jota Euroopan äh, komissio aktiivisesti ajaa. Se toteutuu äh, monien aloitteiden kautta, esimerkiksi tietotaitojen, äh, ammattikoulutuksen, sellaisten kautta. Siellä kannattaa esimerkiksi vaikkapa katsoa Saksan kiselikoulutusmallia, jotta opiksi muualtakin – silloin, kun mahdollisesti löytyisi jotakin opiksi otettavaa tai jotain keinoja, jota voisi sitten kotimassa soveltaa. Et ajatellaan vaikka nyt tilannetta työmarkkinoilla yleensä siis tiet taidot ja kysyntä eivät välttämättä aina kohtaa siinä, joka heijastuu sitten tietysti koulutusjärjestelmään. Koulutusjärjestelmä ei välttämättä aina vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin. Eli edellytetään tietotaitojen ja työmarkkinavaatimusten läheisempää lyheisyyttä. Georgi Pirinski, snd olkaa hyvä. Vice President designate, the directive on single member private life. Direktiivi nämä yrit, yksityis, yritykset, jotka kuuluvat tähän yrityspakettiin. Tässä unohtuu täysin takeet perustyöntekijän oikeuksista, oikeus saada tietoa, tulla kuulluksi ja oikeus osallistua johdon kokouksiin. Tämä tilanne tästä tilanteesta. Aiotteko vetää pois tällaisen direktiiviluonnoksen ja tarkastelisitte tilannetta huolella ja tekisitte sitten konkreettisia ehdotuksia, miten tämä varsin vaarallinen porsaanaukko tässä direktiiviluonnoksessa on, poistaisin täysin ja aiotteko aloittaa erittäin laajan konsultaatiokierroksen mukaan ottaen työmarkkinoisopuolta, ettekä ota tällaista to- toimia käytäntöön, ellei täys, ole täyttä sopimusta siitä, että taataan täysin työntekijän oikeudet. Uh, okay, uh, so, uh... Kiitoksia kysymyksestä. Mitä tulee johtavaan periaatteeseen uudessa komissiossa, joka on niin montakin kertaa tullut esille, Siis vahv, halutaan vahvistaa johdonmukaisuutta talous- ja sosiaalikysymysten välillä, jotta varmistetaan muun muassa myös työntekijän suoja. Minun täytyy pyytää anteeksi, en nyt voi kommentoida tätä erityistä direktiiviä, mutta haluan kyllä tutustua tähän kysymykseen ja saada myös ehkä ohjeistusta. Rova Tysonilta, joka on vastuussa sosiaalityöllisyyskysymyksistä, ja jos, niin kuin te mainitsitte, jos on tällaisia vaarallisia aukkoja, jos niitä löytyisi, niin mielestäni komission jäsen pyst- komissio pystyisi vetämään pois tällaisen aloitteen. Me tiedämme, että puheenjohtaja Juncker on todennut, että hän näkee sellaisen mahdollisuuden, että myös tässä REFIT-ohjelmassa, joka liittyy parempaan lainsäädäntöön, senkin kohdalla voitaisiin vetää pois moniakin lainsäädäntöehdotuksia. Ja varmastikin meidän pitää tutustua tähän erityiskysymykseen. Ikävä kyllä, valitettavasti en pysty nyt tätä kommentoimaan, tätä direktiiviä, mutta yhdessä komission jäsen edokas Täisenin kanssa olen valmis tarkastelemaan asiaa. Ehkä voin antaa vielä lisävastauksia kahden kesken. give the floor to Eva Pavanova. Kiitoksia sitten Eva Pavanova, EPP. Kiitoksia. Olen täällä, herra Dombrovski, Olen oikein iloinen, että näet teidän täällä varapuheenjohtajan ehdokkaan. Olen tavannut teidät useaan kertaan EPPn kokouksissa. Siellä osoitettu erittäin hyvin, kuinka tehokasta, tehokasta politiikkaa ja uudistuksia maassanne te, teitte, että pääsitte euroon. Bulgaria, oma maa, niin haluaa seurata tätä myönteistä esimerkkiä. Tämä osoitettiin eilenkin mielestäni kansallisista vaaleissamme, jossa puolueeni selkeästi sai voiton vastustajistaan. Haluaisin kuitenkin kuulla asiasta, joka on tärkeä omalle maallani ja myös koko Euroopan unionin hankkeelle. Niin sanotun kahden nopeuden Euroopan uhka on väijynyt äh, tämän Euroopan yllä jo jonkun aikaa, erityisesti rahoituskriisin jälkeen ja euromaiden mm, tilanteen kehittymisen takia. Kuinka voitte taata, että ei ole sellaista Eurooppaa, jossa euroalueen lisälähentyminen johtaa siihen, että koko EU hajoaa tai että vanhat jäsenvaltiot olisivat tasavertaisessa asemassa muiden kanssa, joka oman taloutensa mukaisesti. Uh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Alustuksessani mainitsin sen, että EUn on kehityttävä mahdollisimman paljon kokonaisuutena niin, että mukana on kaikki 28 jäsenvaltiota. Mainitsin myös, että EU, euroalueen on pysyttävä avoimena uusille jäsenvaltioille niin, että ne voivat liittyä siihen. On myös tarpeellista säilyttää EUn sisämarkkinoiden toiminta. Ja tässä tarkoitan 28 jäsenvaltiota. Tämä tarkoittaa että on tietenkin politiikan linjoja ja asioita, jotka koskevat euroaluetta, koska nämä maat jakavat saman valuutan, mutta samanaikaisesti euroalueesta ei pitäisi tehdä, tulla mitään eksklusiivista poissulkevaa, jolla pyrittäisiin heikentämään EUn sisämarkkinoita. Päätökset, jotka koskevat EUn sisämarkkinoita, pitäisi tehdä – 28 valtion kesken. Tämä on hyvin selvä asia ja uusi komissio tulee pitämään kiinni tästä periaatteesta. Kiitoksia. Thank you. I'll give the floor to... Kiitoksia seuraavana Maria Haurgi, SND-ryhmä. Um, I think that uh, if you really... Herra Dombrovski, jos äh, todellakin halutaan irtautua tästä kriisistä, täytyy siirtää painopistettä. Jos ajatellaan lähitoimikautta, siellä painopisteen tulisi olla investoinneissa ja työpaikkojen luonnissa, eikä niinkään finanssipolitiikan vakauttamisessa nopeaan tahtiin. Voisitte sanoa olevanne samoilla linjoilla kanssani, niin että seuraavan vuotuisen kasvi, kasvukatsauksen ytimenä ovat investoinnit ja työpaikkojen luonti. Ja, ja millään, millä tavoin ajattelette sitten käyttää hyväksenne tätä kasvu- ja vakaussopimuksen sisäänrakennettua ohjeistusta tältä osin. Kiitoksia tästä kysymyksestä, jatkokysymyksestä. Kuten jo tuossa johdannossa niin selvästi sanoin, uuden komission painopisteenä – tulevat olemaan investoinnit, kasvu ja työpaikat. Ja näihin sitten panostamme myöskin tässä kasvuraportissa yhdessä muiden komissaaritarjokkaiden kanssa. Mitä sitten tulee kasvu- ja vakaussopimuksen sisältöön, tähän joustolausekkeeseen. Sitä voidaan käyttää monessa yhteydessä, voidaan poikkeussääntöjä sellaisen turvautua siis poikkeusjärjestelyihin silloin, kun kasvu jää miinusmerkkiseksi se on neljän prosentin, neljän prosentin alaraja tai yläraja pikemminkin puolesta, puolestatoista, puolestatoista prosentista neljään, eli mikä mahdollistaa sitten sen, että minkälaisia sopeutustoimia ei tarvitse välttämättä tehdä. Sitä voidaan käyttää sitten näitä varoja siis sellaisten rakente- rakenteellisten uus, uudistusten rahoittamiseksi, jos niillä on selkeä vakauttava vaikutus seuraavalle lähitulevaisuuden rahoitusjaksolle. Esimerkiksi jos EU-alueen e-, e tai euroalueen talous kääntyy vakavasti luisuun, silloin tällainen finanssipolitiikan sopeutus tapahtuu tietyssä aikarajassa, niin kuin on sovittu, niin siitä voidaan sitten joustaa siinä tapauksessa. Eli jousta on, ja kasvu- ja vakaussopimuksessa tämä joustoelementti on olemassa, mutta komissio aikoo sitä myöskin hyödyntää tasapuolisesti toki kaikkia jäsenmaita kohtaan. Thank you, and then it's Mr. Langen who will... Seuraavana herra Langen, viime, viimeinen epv Kiitos herra Dombrovskis. Se totesitte, että olette osoittaneet, että olette toimintakykyinen oma, oman maan eh, esimerkki. Se on saanut sen, että kääntäneet kelkan, laskusta nousuu ja kasvua. Ja sitten eh, euro, eh, eurobondit, lisää velkaa, velka, velkaantuminen, ESMn käyttäminen rahastolähteinä, no, ne ovat tietysti kaikki reseptejä, jotka näihin oireisiin, mutta niistä ei juurikaan kyllä apua ole. Miten näette sitten äh, nämä äh, äh, komission sisäisessä ohjeessa artikla 6 sisäistä häiriöitä. Malta Moskovitsi ja komissio voitte sitten tehdä yhdessä vain ehdotuksia. Mitä siitä olette mieltä? Sen puhuitte tästä e- e- euro, euro, euroalueesta eroamisesta. Se on sopimuksen varaista mutta äh, esimerkiksi, äh, kyllähän Suotsi esimerkiksi äh, voisi tulla euroalueen jäseneksi, koska kaikki täyttää kaikki ehdot, no, teknisesti, mutta ei, poliitt- ei poliittista halua ajalla. Millä tavalla ajattelitte lisätä euroalueen houkuttavuutta tältä osin? Niin. Ensinnäkin pari, pari kysymystä. Eli, eli minun ja Moskovicin välinen työnjako, kuten jo mainitsin, tulemme tiiminä toimimaan hyvinkin tiiviisti yhteis- yhteistyössä. Ja minä näen tässä oman roolini koordinaattorin roolina, enkä niinkään työjohtajan roolina tai jokin sellainen, joka yrittää mikrojohtaa komission työtä sisältä päin Olemme jo komissaariehdokas Moskovicin kanssa tässä keskustelleet esimerkiksi ulko, ulkoista edustuksesta ja siitä, millä tavalla me teemme toimenpideehdotuksia silloin, kun käy selväksi, että komissaari tekee työnsä, mutta sitten pitäisi vielä olla mahdollisuus varapuheenjohtajalla kantaa kortensa kekoon kaikissa päätöksenteon vaiheissa niin, että, se, että se, siitä tulee sen tällainen yhteinen ehdotus. Olemme tästä toimintaperiaatteesta sopineet ja e, e, tiimimme tuolla taustalla laativat tarkempiakin yhteistyön puitesääntöjä, jotka sitten on tässä toimikauden alussa luvassa julkisuuteenkin. Mitä sitten tulee euroalueen ulkopuolisiin maihin, äh, Ruotsi mukaan lukien. Tiedämme Ruotsin tilanteen ja tiedämme siellä kansanäänestyksen kielteisen kannan. Ja, ja tiedämme myöskin hyvin tarkkaan, mitä perustamissopimus tältä osin sanoo. Mutta äh, selvähän on, että komissio ei voi pakottaa yhtään maat ketään euroalueeseen liittymään. Euroalueen pitäisi olla avoin ja euroalueen pitäisi kyetä uusia jäsentä, jäsenmaita mukaan miirinsä ottamaan, mutta ei sinne, että tämä voi väkisinkään vetää. Oh, um, as a Swede, I could say an extra thank you to that. Um, uh, but most of Ruotsalaisena voisin erityisesti kiittää tästä. Haluaisin kiittää nyt kaikkia jäseniä näistä kiinnostavista kysymyksistä ja kiitän myös teitä, herra Dombrovskis, vastauksistanne. Nyt annan teille viisi minuuttia aikaa. Voitte lyhyesti esittää loppupäätelmänne. Nyt viisi minuuttia ennen kokouksen päättymistä. Olkaa hyvä. So, uh, honorable members of... Hyvät uh, parlamentin jäsenet, uh, hyvät uh, kollegat, Aivan ensiksi haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta keskustella kanssanne useista asioista. Kiitän näistä kysymyksistä, joita olen saanut ja ymmärrän, että ne edellyttävät lisätietoja ja seurantaa. Joka tapauksessa olen halukas tekemään läheistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa olen itsekin Euroopan parlamentin jäsen, joten olen mielelläni teidän kanssanne läheisessä yhteistyössä ja katsomme, kuinka voimme vastata näihin yhteisiin haasteisiimme. Uskon vieläkin, että olen teille yhden vastauksen velkaa, joka täällä kysyttiin ja kritisoitiin hieman sitä, että en ehtinyt kahdessa minuutissa siihen vastaamaan. Se koski virheitä, joita Latviassa – tehtiin ja kokemuksia Latviasta kriisin hoidossa. Varmaankin voitte joitakin vastauksia löytää maakohtaisista suosituksista Latvian osalta. Täällä on useita politiikan aloja, joilla on tehty suosituksia, jotka koskevat sitä, että vahvistetaan energiariippumattomuutta. Tämä on varsin tärkeää nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa. Edelleen tulo, epätasa-arvo, haasteet ja muutokset veropolitiikassa Edelleen olisi vahvistettava oikeuslaitoksen käsittelyä maksukyvyttömyystilanteissa. Meillä on useita maahankohtaisia suosituksia, joita olemme saaneet ja jotka ovat osoittaneet, että on jotakin puutteita Latviassa, joihin pitäisi puuttua. Ja todella toivon, että uusi hallitus, joka juuri nyt muodostetaan, meillähän oli vaalit kaksi päivää sitten, toivon, että uusi hallitus ottaa nämä suosiot käsittelyn ja, puu, ja käsittelee ne, nekin hyvin vakavat haasteet, joita Latviassa on. Uuden komission työstäminen on vielä kerran korostettava sitä, että kyseessä ovat uudet rakenteet. Kaikki ei ole siis vielä aivan hienosäädetty pieniä yksityiskohtia myöten, mutta selkeästi komission ja sen ehdokkaiden ja kanssa keskusteltua, niin olen sitä mieltä, että selvästi olemme valmiita yhteistyöhön ja olemme valmiita tekemään työtä tiiminä ja toivomme, että voimme näin tehdä. Tietenkin komission jäsenille on annettu, tai tietenkin jäsenet tulevat eri poliittisista taustoista, mutta haluamme saada tuloksia aikaan ja toivomme, että saamme Euroopan menemään eteenpäin ja päästään käsittelemään niitä asioita, joista ihmiset ovat todella huolissaan, kuten talouskasvu, työllisyys, palkkojen kehitys, Euroopan talouden ja, sosia- talouden ja sosiaalinen malli. Vielä kerran kiitoksia tästä kuulemistilaisuudesta. Odotan innolla läheistä yhteistyötä myös tulevaisuudessa. Kiitoksia. Just a few remarks on the further procedure. There will... Tästä jatkomenettelystä vielä muutama sana. Meillä on yhteinen arviointi kokous koordinaattorien kesken tänään illalla kello 19 ASP 3G2. Otamme kaikki kuulemamme, kuulemamme huomioon ja la, laatimaan arviointikirjeen ja se sitten tuonnepana vielä illan mittaan että jäsenille jaetaan noin kymmenen pintaan. Kommenttien jättämiselle takaraja on huomisaamu kello yhdeksän, siis tiistai 7. lokakuuta. Ja on suositeltu, että vain yksi koordinaattori per ryhmä toimii yhteyshenkilönä sihteeristön suuntaan. Ja pyydän, että työ, työllisyysasioiden koordinaattorit tulisivat tähän minun luokseni keskustelemaan siitä, miten me tässä etenemme. Eli työllisyysvaliokunnan koordinaattorit tänne, olkaa hyvä. Kiitos herra Dombrovskis ja kiitokset kaikille kahden valiokunnan jäsenille tästä hyvinkin äly, älyllisesti korkeatasoisesta ja mielenkiintoisesta kuulemistilaisuudesta. Kiitoksia.